Ja, wir haben nicht mitgeteilt, die Mitglieder, dass wir jetzt Syrien debattieren. Doch, doch. Haben wir extra mitgeteilt? Uh, uh, Rune, um, can you see if your coordinator, for example, comes for this uh, thing with Gilmer? Jesper, can you bit phone some well, members? You know, the minister is here. There's hardly yeah. anybody in the room. So it's a bit odd, huh? Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi tämän aamuiseen kokoukseen. Meillä on täällä tänään puheenjohtajavaltion Irlannin edustaja, varapääministeri, ja hän kertoo ulkoasian neuvoston kokouksesta – Ja tavoitteena on, että keskustelemme myöskin Syyriaan liittyvistä päätöksistä. Ja siksi Pierre Vimon voi olla täällä sitten puoli tuntia pidempään. Ja kuulemme sitten tästä vähän yksityiskehtaisemmin Syyrian tilanteesta. Tänään kuulemme myöskin Pakistanista, mutta totesin myöskin, että minun oma mietintöni jää sitten tänään pois keskustelusta. Ja myöskin minun on pitänyt uusia siitä monia osia. Neuvoston päätökset, joita maanantaina tehtiin, ovat mielestäni nyt sitten johtaneet tilanteeseen, jossa meidän täytyy vetää tiettyjä johtopäätöksiä oman työmme osalta. Ei kyse ole siitä, voidaanko aseita viedä vai ei. Siitähän voi olla eri mieltä. Minä vastustan asevientiä, koska emme tiedä, voidaanko sitten varmasti tietää, kuka loppukäyttäjä on ja miten aseita ehkä voidaan käyttää meitä vastaan. No kaikki esimerkit tietenkään eivät ole ihan oikein, mutta esimerkiksi talibanit ovat käyttäneet aseitamme meitä vastaan terrorismin kautta. Ja yhdysvaltalaiset toimittivat aseita Saddam Husseinia, ja niitä käytettiin Kuwaitissa. Ja tämä nyt ei ole tarkoituksena tietenkään. Meidän täytyy katsoa, miten voimme auttaa Syyrian tilannetta. Meidän täytyy parantaa paikallisten kansalaisten tilannetta ja suojella vähemmistöjä – emmekä näitä uskonnollisia fundamentalisteja. Haluamme tukea vähän liberaalimpia muslimeja ja sen kaltaisia voimia. Eli tämä on turvallisuuteen liittyvä kysymys. Sitten toinen asia on se, että tämä päätös on hyvin periaatteellinen. Tämä päätös merkitsee, että tällä viitataan siihen, että Euroopan unionilla ei ole mitään kompetensseja aseiden vientikysymyksissä. Ja tätä on uudelleen kansallistettu, tätä aseiden vientikysymystä. En nyt tiedä, oliko tämä nyt brittien tavoite toimia tällä tavalla Syyrian osalta. Jos nyt sanotaan, että seuraavan kahden kuukauden aikana aseita ei viedä, niin silloin voidaan tehdä kompromissi, eli tehdä päätös sitten Genfin konferenssin jälkeen. Eli sisällön osalta tässä ei ole mitään muuta. Tässä on nyt uudelleen kansallistettu tämä aseiden vientikysymys ja minun mielestäni tämän hyvin syvälle menevä päätös, jota meidän täytyy tarkastella pääkylmänä. Britit ovat uudelleen kansallistamassa näitä kysymyksiä Syyriä-kysymyksessä. Ja tässä on nyt käytetty veto-oikeutta. Ja osittain tavoitteisiin on päästy. Ja monet ehkä eivät ole tätä vielä ymmärtäneet. Kokouksen aluksi sanottiin, että kyse ei ole eurooppalaisesta politiikasta, vaan brittien intresseistä. Eli tämä kysymys on ollut täysin kansallinen Tähän on haluttu poliittista liikkumavaraa ja tämä on nyt ollut periaatteellinen kysymys. Ja voimme vain onnitella nyt siitä, kuinka näppärästi tässä on toimittu. Britit eivät enää tarvitse mitään kansanäänestystä, kun ajatellaan näitä vastuukysymyksiä, mutta britit ovat toimineet näin ja siksi olen ehkä puhunut tästä tilanteesta nyt hiukan kyynisesti. Mutta ehkä tämä nyt riittää. Ja nyt sitten Irlannin ulkoasian ja kauppaministeri saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos jälleen kerran tästä mahdollisuudesta olla läsnä AFETin kokouksessa kertoakseni teille ulkoasiainministerikokouksen tuloksista. Se pidettiin 27. toukokuuta. Kokous, kuten tiedätte ja kuten tässä jo todettiinkin, sitä dominoi Syyria. Päätös Euroopan unionin sanktioiden tulevaisuudesta mukaan lukien asevientikielto. Tähän palaan hetken kuluttua. Haluaisin ensi alkuun painottaa sitä, että EUn jäsenmaat ovat yhtenäisiä vakaumuksessaan sen suhteen, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, että löydämme poliittisen ratkaisun tähän konfliktiin. Euroopan unioni antaa täyden tukensa e, Yhdysvalloille ja Venäjälle, jotta eri osapuolet saataisiin e, neuvottelupöydän pöydän ääreen Geneven tiedonannon mukaisesti. Sehän annettiin kesäkuun lopussa 2012. Ja me tulemme tekemään kaikkien osapuolten mukaan lukien YK kanssa yhteistyötä ja myöskin erityisedustaja Brahimin kanssa. Päätelmissä vaaditaan, että kaikki oppositioryhmät tekevät yhteistyötä, jotta löydetään poliittinen ratkaisu ja jotta kaikki osapuolet otetaan mukaan ne järkyttävät humanitaariset seuraukset, joka konfliktilla on ollut Syrjälle ja naapurimaille, nekin mainitaan päätelmissä. Yli 80 000 ihmistä on menettänyt henkensä, puolitoista miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan maasta ja tämä katastrofin mittakaava vain laajenee koko ajan. Jäsenet ovat tietoisia siitä huomattavasta avusta, jota Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat jo toimittaneet paikalle Yli 700 miljoonalla eurolla on annettu apua ja lisälupaumuksia on annettu. Mitä sanktioihin tulee, ministerit sopivat, että rajoittavia toimia jatketaan 12 kuukaudella, mukaan ei oteta asevientikieltoa. Neuvoston julkilausumassa kannustetaan jäsenvaltioita toteuttamaan tiettyjä ehtoja omassa politiikassa, mitä tulee sotilaallisen kaluston toimittamiseen. Paperissa sanotaan, että jäsenvaltiot eivät toistaiseksi tällaista laitteistoa toimita, ja päätettiin, että tähän asiaan palataan kahden kuukauden kuluttua kun korkea edustaja on antanut raporttinsa poliittisista kehityskuluista ja riippuen siitä, miten tässä Geneven prosessissa on päässyt, päästy eteenpäin. Korkea edustaja myöskin on yhteydessä YK pääsihteerin ennen kuin hän antaa oman raporttinsa. Lähi-idän rauhanprosessista odotettiin näkemysten vaihtoa, mutta aikaa ei ollut ja tämä keskustelu tullaan käymään kesäkuussa ja tuolloin voidaan tehdä tilannekatsaus Yhdysvaltojen johtamaan yritykseen saada neuvottelut liikkeelle perustuen kahden valtion ratkaisuun voi olla, että tässä yhteydessä voidaan myöskin tarkastella, miten joulu, viime vuoden joulu- ja toukokuun päätelmiä on toteutettu. Kahdeksan EUn ulkopää, ulkoministeriä on vierailut alueella huhtikuun ulkoministerikokouksen jälkeen. Me keskustelimme myöskin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, puolustuspolitiikasta ja täten he käytiin myöskin näkemysten vaihtoa korkean edustajan raportista – ja YKssa käydyssä keskustelussa ja myöskin keskusteluja, jota puolustusministerit kävivät huhtikuussa. Pääasiassa keskityttiin siviilikriisien hallintoon. Tähän on kiinnitetty tähän mennessä hieman vähemmän huomiota huippukokouksissa. Sitten kokouksessa puhuttiin myöskin siitä, miten siviilikriisihallintoa voidaan parantaa meidän tulisi määritelmissä, tavoitteiden määritelmässä oltava mahdollisimman selkeäsanaisia ja meidän tulisi myöskin linkittää yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka muihin politiikkoihin. Ulkosuhdehallinnon tarkastelu on myöskin tärkeä aihe silloin, kun mietitään, miten yhteistä ulko- ja puolustuspolitiikkaa parannetaan. Korkea edustaja alustuspuheenvuorossaan myöskin mainitsi muita tärkeitä asioita. Hän puhui korkean tason lahjoittajakonferenssista, joka pidettiin 15. toukokuuta Brysselissä, siis tämä koskee Malia, ja siellä oli useat ulkoministerit paikalla. Konferenssissa saatiin enemmän rahaa kuin odotettiin, eli e, yli 3,2 miljardia euroa. Nyt keskitytään siihen, että nämä sitoumukset täytetään ja täytäntöön pannaan. Euroopan unioni, Ranska ja Mali ovat sopineet siitä, että ne tekevät mahdollisimman pian ehdotuksia tähän suuntaan. Myöskin luet, luvattiin EUn tukea tiekartan toteuttamiseen ja jotta saataisiin vaalitarkkailuoperaatiokin aikaiseksi. Korkea edustaja myöskin kertoi, eh, miten Belgradin ja Pristinan välissä neuvotteluissa on päästy eteenpäin ja myöskin miten huhtikuussa aikaan saatu sopimus täytäntöön pannaan. Täytäntöönpanosopimus sopimus on määrä saada aikaiseksi vuoden loppuun mennessä, mutta siellä on vielä avoinna olevia kysymyksiä, esimerkiksi miten poliisi- ja oikeuslaitosrakenteet rakenteet uudistetaan. Myöskin Somalian konferenssin korkea edustaja osallistui joulukuussa ja tälle on tulossa jatkoa ja tarkoituksena on saada aikaan uusi sopimus Somalille, Somalialle ja se perustuu siis strategiseen suunnitelmaan voimme odottaa, että Somalian liittymisestä kotonun sopimukseen myöskin keskustellaan. Olen oikein valmis vastaamaan kysymyksiin, jos kunnianarvoisella jäsenellä niitä on. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että olette nyt tänä aamuna paikalla kertomassa neuvoston päätelmistä – joka pidet, kokouksesta, joka pidettiin tällä viikolla. Syyriasta sanoisin, että neuvoston päätelmät ovat ottaneet huomioon, millaista politiikkaa harjoitetaan jäsenvaltioissa liittyen aseiden vientiin. Se nyt ei ehkä ole kaiken loistokkaimpia päätelmiä, mitä neuvostossa on tehty tähän mennessä. En nyt puhu siitä, mistä puheenjohtaja sanoi, eli että näitä yhteisön valtuuksia ollaan viemässä uudelleen kansalliselle tasolle ja että yksi jäsenvaltio on sitten toiminut neuvostossa tietyllä tavalla. Tämä on paljon vakavampi ja merkittävämpi aihe kuin se, joka liittyy ihmishenkien menettämiseen Syyriassa. Ministerineuvosto oli hyvin jakautunut ja on selvää. Niin. Anteeksi, kolmoskanavalta ei tule Ranskaa, vaan Sloveniaa. Eli tässä on nyt jotain hämminkiä näissä tulkkausjärjestelyissä. No niin, nyt asia on hoidettu. Sí, eh, gracias, señor presidente. Eh, estaba diciendo... Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Niin sanoin, että en nyt niinkään puhu siihen, kuinka tärkeää on se, että yhteisön politiikkaa viedään uudelleen jäsenvaltioihin, enkä siihen, että kun on puhuttu näistä yhden jäsenvaltion kriteereistä, vaan kyse on pikemminkin äärimmäisen tärkeästä asiasta se, että Syyriassa ihmiset menettävät henkeä, kuolevat ja Euroopan parlamenttihan laati tästä päätösaseman edellisellä Strasbourgin viikolla ja Euroopan parlamentti on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota. Myöskin ulkosuhdehallinto on toiminut aktiivisesti ja se on käyttänyt erilaisia vaihtoehtoja, joita ministerineuvostolla on ollut tässä hyvin hankalassa tilanteessa, kun ajatellaan aseiden vientikieltoa. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon kuitenkin jäsenvaltioiden kannat. Se nyt ei ollut kovin loistokas tällä kertaa. Ja meidän täytyy tässä miettiä yhtä kysymystä. En nyt pidä dramatisoida liikaa tilannetta, mutta täytyy miettiä, kuinka paljon ihmisiä vielä täytyy kuolla, ministeri, elokuuhun mennessä tässä pari kuukauden sisällä. Syyriassahan monet ihmiset ovat jo kuolleet ja meidän täytyy panna melkein myöskin, millaista politiikkaa on harjoitettu yksittäisissä jäsenvaltioissa, koska olemme odottaneet ja pitkään kaksi vuotta ja jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus harjoittaa politiikkaa. Ja jos olisi toimittu hiukan eri tavalla, emmekä olisi hukanneet aikaa, niin ehkä olisimme voineet säästää ihmishenkiä. Kiitos. Ana, Ana, Ana Gomes. Sitten Ana Gomes. Um, my colleague Ministeri, kollega Salafranca esitti asian nyt hyvin diplomaattisesti viitatessaan siihen, mitä minä, joka olen uradiplomaatti, pidän kerrassaan kuvottavana, kun puhutaan aseviennin uudelleen kansallistamisesta ja käytännön soveltamisesta Syyrian konfliktiin. Enkä sano tästä enempää. Varmasti parlamentti ilmaisee kantansa asiasta siinä vaiheessa, kun puhutaan aseviennistä. Me puhumme aseista, joita monessa, monella suunnalla maailmaa pidetään todellisina joukkotuhoaseina. Syyriaan liittyen haluaisin kysyä, katsooko neuvosto, että voitaisiin perustaa jotakin niinkin perustavanlaatuista kuin yhteysryhmä, yhteydenpitoryhmä, joka pitäisi sisällään kaikki tärkeät tahot Venäjän ja Kiinan. Ja tällä tavalla voitaisiin uudelleen vastuullistaa osapuolet tämän konfliktin ratkaisuun. Tämä on jotakin sellaista minun mielestäni toimintatapa, jonka esimerkiksi Balkanin tapahtuvat meille opettivat. Tätä en näin nyt tapahtuvan Syyrian kohdalla ja haluaisin tiedä, tietää nyt, onko neuvosto miettinyt, millä tavalla voitaisiin mahdollistaa se, että osapuolet niillä alueilla, jotka on jollakin tavalla liitoksissa Syyrian tilanteeseen. Voitaisiin ottaa mukaan tilanteen hallinnointiin ja tulevaan vuoropuhelun käyntiin. Olen sitä mieltä, että tässäkin suhteessa EU on jättänyt tekemättä ne perusasiat, mitä meidän olisi pitänyt oppia muista kriiseistä. Ja tämä kriisi on ilman muuta paljon vakavampi monissakin suhteissa kuin aikaisemmat kriisit, koska se sijaitsee lähi sydämessä. Haluaisin sitten kysyä myöskin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja siitä käydyistä mahdollisista keskusteluista, niin ensi Joulukuun neuvostossahan on tarkoitus hyväksyä meriturvallisuusstrategia, ja onko nyt ajateltu ollenkaan kertoa jotakin ajatuksista täältä ö, ulkoasiaministerikokouksen suunnasta turvallisuusministereille? Lambsdorff. Kiitokset, Lambsdorff. Mr. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. Voin vain tukea sitä, mitä Anna Gomes sanoi. Tämä oli kuvattava päivä yhteiselle ulko- ja puolustuspolitiikalle Euroopan unionissa. Ennen kokousta ministerit erinäisistä maista Heitä näytettiin televisiossa ja sanoivat, että Euroopan yhtenäisyydestä täytyy pitää kiinni, jotta meidät otettaisiin vakavasti kansainvälisellä näyttämöllä. Ja sitten illalla haluttiin odottaa, että haluttiin osoittaa, että meitä ei voida ottaa vakavasti ulkomaille, jos ministerit eivät itse ota itseään vakavasti. Tämä on se tilanne. Puheenjohtaja viittasi jo brittikantaan, se on ollut selvää jo alusta lähtien. Lontoo ei halunnut asevientikielon jatkuvan mutta koska näissä maan vaaditaan yksimielisyyttä, no tämä nyt on virhe sopimuksissa, niin tämän takia Iso-Britannia pystyi sitten pakottamaan kaikki muut nielemään oman tahtonsa. Ranska liittyi Britannian aikeeseen, mutta tämä nyt näyttää olevan heijastuma tällaisesta yleisestä pahoinvoinnista Euroopassa. Eli silloin lyöttäydytään yhteen Ison-Britannian kanssa kun se sopii. Esimerkiksi oma maani on toiminut näin. Ja sitten kun puhutaan talousarviosta, niin kaikki haluaa tehdä yhteistyötä Lontoon kanssa. Kaikki muut ovat tyytymättömiä, mutta tämä toimii. Ja sitten ulkopolitiikassa Pariisi tekee yhteistyötä Lontoon kanssa. Kaikki muut ovat tyytymättömiä, mutta britit ovat tyytyväisiä. Tämä nyt ei ole kyynisyyttä, vaan tämä on vain faktaa. Euroopan unioni ei ota itse itseään kovin vakavasti. Olen myöskin sitä mieltä, että brittien kanta siihen on ehkä vaikuttanut konflikti itse, mutta en oikeastaan näe sellaista brittiläistä kansallista intressiä, joka olisi niin erilainen eurooppalaisesta intressistä? Eikö meillä ole yhteinen intressi poliittisen ratkaisun löytämisessä, jotta alueelle saataisiin rauha ja jotta tämä konflikti ei leviäisi naapurimaihin ja jotta autettaisiin Turkkia ja luotaisiin vakaa sodan jälkeinen, konfliktin jälkeinen Syyria. Eikö eurooppalainen etu tässä ole sama kuin brittien etu? Mielelläni kuulisin ministerin mielipiteen mitä nämä niin erilaiset brittiintressit olivat, jotta sen, niiden takia eurooppalainen yhtenäisyys hajoaa. Sitten tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kuin näin tapahtuu. Toisin sanoen naapurustossa on ongelma ja EU ei pysty toimimaan koska kansallisella tasolla ollaan liian jääräpäisiä. Libyassa Iso-Britannia ja Ranska olivat johdossa ja muut seurasivat Malin kohdalla. Kaikki tulivat jälkijunassa, kunnes ranskalaiset tekivät jotakin. Ja nyt sitten Syyrian kohdalla Iso-Britannia ja Ranska rikkoo eurooppalaisen yhtenäisyyden. Minä haluaisin perua tämän joulukuun huippukokouksen. Miksi meidän tulisi tässä keskustella, jos on niin ilmiselvää, että, että se ei toimi ja että sillä ei ole suurtakaan merkitystä? jos valtionpäämiehet haluavat haaskata veronmaksajien rahoja, niin no se on heidän valintansa, mutta sen täytyy olla tietoinen valinta. Äh, Seuraava. Donjon. <coughs> Oui, monsieur, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen myöskin itse hämmästynyt siitä, millä tavalla tässä asiassa on toimittu sekä muodon että sisällön puolesta. Tämä on varmasti kaikkein huonoin päätös, mikä on tehty. En vieläkään ymmärrä, mikä logiikka on siinä, että aseiden vientikielto poistetaan. Tämä nyt on puolikas toimi, jolla halutaan rauhoittaa omaa omatuntoa. Tämä nyt ei koske aseiden vientiä, kun ajatellaan näitä rajoituksia ja määräaikoja. Ja tällä tavalla toimitaan vähemmän päättäväisesti näissä kysymyksissä, kuten tiedämme. Ja vaihtoehto on selkeä. Joko toimimme sotilaallisesti ja massiivisesti, jotta voimme pysäyttää massamurhat, tai sitten yritämme löytää poliittista ratkaisua. Se on tietysti moraalisesti kammottava vaihtoehto kun katsotaan, mitä Syyriassa tapahtuu päivittäin, mutta jos olemme realistisia ja diplomaattisia, niin se on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Ja tätä on verrattu muihin konflikteihin, esimerkiksi Balkanin konfliktiin, ja muistan kyllä, mikä oli Bosnian tilanne. Sielläkin oli massamurhia joka päivä. Ja silloin haluttiin toimia lift and strike periaatteella, eikä siihen, niihin liittynyt mitään neuvotteluita. Eli on täysin hyödytöntä toimia tällä tavalla. Ja tällä tavalla vain konflikti pahenee ja se voi äh, kääntyä meitä vastaan kammottavalla tavalla, kun ajatellaan omia joukkojamme Libanonissa. Eli tilanne on todella katastrofaalinen ja olisi ollut parempi, että neuvosto käyttäisi keskusteluita siihen, että keskityttäisiin Geneven keskusteluihin ja poliittiseen prosessiin, joka on ollut käynnissä jo kuukausikausia. No, emme ole saaneet nyt kunnollista eurooppalaista vastausta näihin kysymyksiin, eli pitääkö meidän keskustella Assadin kanssa, jos haluamme poliittista prosessia, niin kaikkien osapuolten kanssa pitää keskustella. Ja pitääkö Iranin kanssa myöskin keskustella? Nämä ovat nyt tärkeitä kysymyksiä, joihin pitää keskittyä. Ja ne vaikuttavat nyt hyvin konkreettisesti tähän tilanteeseen. Eli 11 tuntia keskusteltiin juridisista kysymyksistä, miten voimme pelastaa kasvomme ja rauhoittaa omaa tuntoamme edullisesti. Mielestäni se on kyllä todella pöyristyttävää. Löschön. Löschön. Sitten seuraavaksi Tanak. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhu nyt Britannian hallituksen puolesta, mutta satun kuulumaan siihen puolueeseen, joka on koalitiohallituksessa, joten minulla on joitakin näkökantoja, jotka on lähe, ovat lähellä hallituksen näkökantoja kaikella kunnioituksella konnio, kollegoita, erityisesti Lamsorfia kohtaan, niin Lissabonin sopimuksessa ei tehty virhettä, kun sallittiin yksimielisyyden ö, käsite, ö, tai anteeksi, ö, riippumattomuus yhteisessä tur- ulko- ja turvallisuudessa, yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja tietenkin Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat suuria sotilasvaltoja. Olisi tietysti käsittämätöntä, jos heidät poljettaisiin yhteisen politiikan teon jalkoihin EU-tasolla. Joten EUn asevientikiellon poistaminen tapahtui silloin, kun tilaisuus siihen tarjoutui, tarjoutui ja se tapahtui runsaan harkinnan seurauksena. Kyseessä oli valtava dilemma, eikä tietenkään ei ollut tarkoitus lisätä verenvuodatusta tai jakaa Euroopan uniona, vaan oli tarkoitus estää Assadin brutaalia hallintoa tekemästä lisää tuhoaan ja auttaa demokratian syntymistä ja lopettaa sisällissota tarkoitus oli myöskin löytää jonkinlaista symmetriaa tilanteeseen, jossa Venäjä ja Kiina ovat tukeneet tuhansia taistelijoita Syyriassa. Ja kysyisin tässä nyt myöskin pääministeriltä, mitä tapahtuu EUn terrorismilistan suhteen tällä hetkellä. Mutta tässä erityisesti Assadin suhteen täytyy todeta, että EU ei aikaisemmin pystynyt aseistamaan maltillisia. Kapinallisia oli keskeinen kysymys. Syyrian armeijan edustaja, joka oli mielestäni hyvin hillitty, edustaja, hillitty taistelija, ei pystynyt saamaan aseita tuekseen eikä myöskään kansainvälisiä tarkkailijoita valvomaan tilannetta. Kukaan ei ottanut tätä kysymystä esille silloin, kun itse esitin sen aikanaan. Eli ehkä tämä pitäisi ottaa USAn ja Venäjän keskusteluissa Genevessä koskien Syyriä, koska salafit ja al salafistit ja alkaidat pääsevät muuten niskan päälle tuolla paikan päällä. Eli kysymys kuuluu, kuinka voimme valvoa tilannetta siellä, missä jotakin tapahtuu paikan päällä. Uh, thank you, minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset ministerille. Puhun Saksaa. Um, ich glaube es nicht. Mielestäni ei ole nyt kovin ihmeellistä tämä tilanne. Ja me panemme vain merkille, että neuvosto on nyt katsonut, millainen kanta meillä on yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lissabonin sopimuksessa ei otettu tähän mitään kantaa, vaan nämä päätökset on jätetty jäsenvaltioiden tasolle, ja tässä on nyt ongelma. Jos nyt mietitään, millä tavalla voimme luoda yhteisen kannan tällaisiin konflikteihin, niin kuin tällä hetkellä Syyriassa esimerkiksi on. No, tietysti voi olla eri kannoilla sen suhteen, millaista yhteistä ulko- ja pitäisi olla. Ja voidaan sanoa, että emme halua mitään sotilaallista ratkaisua, se nyt on ainakin meidän ryhmämme kanta. Mutta tässä nyt näkee, kuinka kykenemättömiä olemme miettimään kysymyksiä sen suhteen, miten hoidetaan tällaisia konflikteja ja millä tavalla meidän pitäisi reagoida tällaisiin tilanteisiin. Ja katson kyllä, että jos joulukuun huippukokouksessa käsitellään yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja tämä on keskeinen teema, niin sitten pitää valmistautua tähän kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin korkean edustajan ja varapuheenjohtajan täytyy avoimesti miettiä sitä, miten kehitetään yhteistä kantaa. Eli tässä kansalaisten kaikissa jäsenvaltioissa täytyy tietää, millä tavalla yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa halutaan kehittää, koska muuten käy niin, nyt kun ajatellaan reaalipolitiikkaa ja voimasuhteita jäsenvaltioissa, sitten tehdään taas lehmänkauppoja suljettujen ovien takana, ja se nyt ei ole mitään hyvää strategiaa, kun ajatellaan kansainvälistä uskottavuutta, jota EUlla on. Ja toiseksi vielä kysymys, ministeri. Miksei mitään yksiselitteistä kantaa otettu neuvostossa? kun ajatellaan pakolaisongelmaa. Salafranka nyt puhui tästä inhimillisestä ulottuvuudesta Syyrian tilanteessa, ja mielestäni meidän EU-ssa meillä on vastuuta näissä asioissa, ja meidän pitää konkreettisesti ottaa kantaa tähän tilanteeseen ja humanitaariseen pakolaisongelmaan. Eli olisin odottanut hiukan enemmän tästä, ja ehkä voitte tästä kertoa hiukan laajemmin. Iman, the floor is yours. Niin, ministeri, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos. Ensinnäkin meillä on tämän kriisin, Syyrian kriisin äh, mittakaava. Meillä on konservatiivinen arvio, jonka mukaan 80 000 ihmistä on menettänyt henkensä, puolitoista miljoonaa ihmistä on ajettu maasta pois pakolaisleireille Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa paljon enemmän kuin mitä alun perin odotettiin yli 6 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Jopa senkin jälkeen, kun tämän aamun keskustelu käynnistettiin tässä kokouksessa, niin montako ihmistä Syyriassa on tapettu, kuinka monta ihmistä on menettänyt kotiinsa. Jos asiaa tarkastellaan tätä taustaa vasten, ja muistaakseni herra Danjean esitti asian juuri näin, Miten meidän tulisi vastata tähän kriisiin? Tulisiko sen tapahtua sotilaallisen välintulon kautta muodostaa tai toisessa, jotta tämä tappaminen loppuisi, vai olisiko parempi jatkaa poliittisella diplomaattisella tiellä? EUn omaksuma lähestymistapa tähän saakka on ollut rauhanomainen poliittinen diplomaattinen sopimus ratkaisu kriisille. Ja tästä syystä unioni on johdonmukaisesti tukenut Brahimin prosessia ja sitä edeltänyttä prosessia. Ja tästä syystä unioni tukee maanantaisen ministerineuvoston kokouksen päätelmiä ja tukee Yhdysvaltojen ja Kiinan aloitetta ja sitä, että Geneven kakkosprosessi käynnistettäisiin. asia, josta Anna Gomes puhui, toisin sanoen, onko meillä yhteysryhmä? No, Geneven prosessissa on toimintaryhmä, Action Group. Siihen kuuluu kymmenen maata plus Euroopan unioni. Tämä käynnistettäisiin uudelleen osana Geneve 2 korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto ovat yhteydessä eri osapuoliin tässä kriisissä, mukaan lukien tietenkin YK. Minun mielestäni meidän tulisi myöskin ottaa huomioon se, että Euroopan unioni on suurin humanitaarisen avun toimittaja pakolaisille. Tästä Tästähän herra Schulz puhui, puhui pakolaistilanteesta ja humanitaarisesta tilanteesta. Ja tästähän nimenomaisesti puhutaan päätelmissä. Niissähän ei puhuttu ainoastaan sanktioista ja asevientikielosta, vaan päätelmissä sieltä löytyy kahdeksan päätelmää – ja niissä aivan erityisesti puhutaan humanitaarisesta kriisistä ja siitä, mitä pakolaisille tapahtuu ja niistä ponnisteluista, joihin Euroopan unioni on ryhtynyt, jotta tilanne saataisiin hoidettua. 800 miljoonaa euroa on annettu ja tähän mennessä 700 miljoonaa on jo otettu käyttöön. Tästä pääsen sitten sanktiokysymykseen ja asevientikieltoon. Kuten Lambsdorff sanoikin, tämä on päätös, joka vaatii yksimielisyyttä. Maanantaisissa kokouksessa haluttiin, siellä käsiteltiin asevientikiellon uusimista, koska sanktiothan umpeutuvat tämän kuun lopussa. Ja ne automaattisesti umpeutuvat, jos niitä ei uusita. Ja jos sanktiojärjestelmä mukaan lukien asevientikielto, jos se halutaan uusia, niin siihen vaaditaan neuvoston yksimielisyyttä. Yksimielisyys löytyi loppujen lopuksi sen suhteen, että sanktiot, taloudelliset kauppasanktiot ja muut vastaavat rajoittavat, rajoittaviin toimiin liittyvät sanktiot uusittaisiin, mutta yksimielisyyttä ei löytynyt asevientikiellon uusimisesta. Ja tästä syystä neuvosto joutui tilanteeseen, jossa joko piti päästä kompromissiin, jotta asevientikieltosopimusta jotenkin muutettaisiin, tai sitten yksinkertaisesti todettaisiin, että olemme eri mieltä asevientikielon jatkamisesta ja että sitten kukin jäsenvaltio saisi itse päättää, miten asiassa toimivat. Sen sijaan, että tämä olisi jätetty avoimeksi, annettiin julkilausuma, johon kaikki jäsenvaltiot sitoutuivat. Ne sitoutuivat kunnioittamaan tätä julkilausumaa ja tässä julkilausumassa eh, siitä löytyy ehtoja aseiden toimittamiselle. Tässä sanotaan, että aseiden toimittaminen kohdistuu yksin omaan Syyrian kansalliselle koalitiolle, siis ei kenelle tahansa. Ja ymmärrän sen, mitä jäsenet ovat täällä sanoneet siitä, missä määrin voidaan kontrolloida, mihin nämä aseet päätyvät, mutta niiden tarkoituksena on siis suojella siviilejä. Halutaan lisätakuita väärinkäytösten varalle, ja tämä on huomattavaa. Tässä sanotaan, että jäsenvaltiot arvioivat tapauskohtaisesti asevientilisenssiä ottaen täydessä mitassa huomioon ne kriteerit, joita neuvoston yhteisessä kannassa 8, 8, 8. joulukuuta 2008 luetellaan, jossa siis puhutaan nimenomaan sotateknologian viennistä. Ja sitten lopuksi sovittiin, että jäsenvaltiot eivät tällä haavaa toimita laitteistoa, kalustoa. Ja minun ymmärtämykseni on se, että tässä ei niinkään puhuta ajanjaksosta, Tiedän, että on puhuttu siitä, että tämä olisi voimassa ensimmäisen elokuuta saakka, jolloin neuvosto palaisi asian käsittelyyn. Minun mielestäni tästä ei ole kysymys, vaan tässä on enemmänkin kysymys siitä, että halutaan mahdollistaa, että Geneve 2 saadaan liikkeelle. Tämä on siis minun ymmärtämykseni tästä tilanteesta jos nyt halutaan olla oikeudenmukaisia, niin keskustelussa ei keskitytty kenenkään kansallisiin intresseihin. Keskustelussa pyrittiin aidosti löytämään yhteinen kanta. Kukaan ei siellä eh, sanonut, että ajaisivat kansallisia etuja näiden keskustelujen kautta. todellakin pyrittiin löytämään yhteinen kanta, mutta valitettavasti yksimielisyyteen ei päästy asevientikielon uusimisen suhteen ja täten päädyttiin hyvin vahvaan päätelmien joukkoon syrjää koskien. Siinä kerrotaan, missä Euroopan unioni on suhteessa tähän prosessiin, kun haetaan ratkaisua konfliktiin, humanitaariseen tilanteeseen ja sitten julkilausuma vielä tästä asevientikielosta erikseen. Niin, sitten vielä, koska muutamat esittivät kysymyksiä yhteisestä ulko- ja puolustuspolitiikasta – No, siitä keskustellaan joulukuun huippukokouksessa. Se on osa keskusteluja, joita käydään monessa muussakin kokouksessa, eli muita vastaavia keskusteluja kyllä tullaan käymään ennen joulukuista huippukokousta. Keskustelu, joka käytiin maanantaina, siinä keskityttiin nimenomaan siviilipuoleen tässä politiikassa – mutta kuten sanoin, niin tämä on vain yksi osa monia keskusteluja, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja aivan erityisesti meristrategia, tietenkin se on tärkeä osa tätä yhtälöä, mutta siihen ei varsinaisesti keskitytty ulkoministerikokouksessa, mutta varmaankin muita tilaisuuksia tulee, jossa tästäkin voidaan keskustella. Mr. Pansier. Order, Mr. Chairman. I asked about Hezbollah. Uh, Mr. Niin Seuraavaksi Pansieri. Pansieri saa puheenvuoron. Siitä ei keskusteltu maanantaina. Grazie. No. Kiitoksia. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Minä en ole kovin diplomaattinen. Olen samaa mieltä Salafrankan kanssa, kun hän määrittelee päätöksen, neuvostotekemän päätöksen ei voittoisaksi päätökseksi, josta ei kannata ylpistellä. Katson, että päätös on todellakin poliittisen tekopyhyyden voimannäyte asevientikieltoa ei siis uudistettu. Jokainen maa tekee mitä haluaa ja tarkoittaa sitä, että täältä, täällä Euroopassa on siirrytty sosiaalipolitiikan opt-out-toimista myöskin ulkopolitiikan opt-out-toimiin. Mutta samanaikaisesti sanotte, että kukaan ei lähetä Syyriaan aseita, ellei takuita saada, mutta en tiedä sitten, mistä nämä takuut voida, voidaan saada, kun paikan päälle ei päästä siitä, että aseet eivät joudu terroristiryhmien käsiin. Todellisuudessa mielestäni olemme todellisen kun edessä. Yritämme nyt saada muotoiltua sopimuksen ohuen ohuelle paperille. Ja neuvostossa on todettu, että Venäjä myöskin tulee toimittamaan ilma torjuntaohjuksia S-300-mallisia Syyriaan. Ja tähän täytyy todeta vielä, että pakolaistilanne on valtavan huolestuttava. Meidän, minun mielestäni meillä on todellakin erinomainen ulkopolitiikan voimannäytön paikka. Eilen nähtiin, kuinka Syyrian sisällissota voi laajentua maailmanlaajuiseksi vastakkainasetteluksi, jolla on ennaltaarvaamattomat seuraukset. Ja sen takia Euroopan unionille pitäisi antaa mahdollisuus korostaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikansa merkitystä maailman rauhan edistäjänä. Ja Geneven kokous on äärimmäisen tärkeä tässä suhteessa. Ja vielä vetoan puheenjohtaja Brokin puoleen. Kysyisin teiltä, eikö olekin jo aika tämän valiokunnan puitteissa omistaa kokonainen istunto yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Minun mielestäni on tullut hetki avata virallisesti eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aihealua sekä neuvoston että komission suuntaan rehellisten keskustelujen aikaansaamiseksi. Um. Kiitoksia ministeri. En nyt toista sitä, mitä kollegat totesivat, mutta muut kuin eurokriisit eivät ole olleet näin konkreettisia tähän mennessä. Nyt on puhuttu tästä alueesta ja miten konflikti on levinnyt alueella, mutta joka päivä nähdään, miten pahimmat ennustukset toteutuvat. Mutta niitä on kuitenkin odotettu. Esimerkiksi Libanonissa tilanne on pahentunut Esimerkiksi Turkissa tilanne on aika arkaluontoinen, eli miten tämän, että totesitte, että mitään keskustelu ei ollut siitä, otetaanko Hezbollah terroristalle vai ei, ja tästä pitää kyllä keskustella. Ja sitten, mikä on EUn suhde Venäjään? Tämähän liittyy päätöksiin, joita tehtiin. Eli siellä korkean teknologian aseita ollaan nyt sieltä lähettämässä Syyriaan, ja se on erittäin huolestuttavaa. Ja sitten on kolmansia maita, jotka ovat pyytäneet apua Syyrialle, kuten sanoitte, mutta sitten varoja ei kuitenkaan ole siirretty. Eli monia ongelmia pitää vielä ratkaista, jotta voidaan kunnolla puuttua tähän humanitaariseen kriisiin. Eli olisi hyvä, jos voisitte kertoa tästä hiukan. Frau Jaakonsaari. Jaakonsaari. Arvoisa puhemies, lyhyesti, lyhyesti kaksi kysymystä. Toinen koskettaa Euroopan unionin asemaa. Mehän kaikki tiedämme sen, että Euroopan unionin kansainvälinen vaikutusvalta on heikentynyt tämän talouskriisin seurauksena. Kysymykseni on, miten te henkilökohtaisesti arvioitte, että eh, päättämättömyys Syyrian kysymyksessä heikentää Euroopan unionin kansainvälistä asemaa? Onko se näkyvissä? Toinen kysymys liittyy tähän aseiden vientiin, että onko jäsenmailla hallituksilla mitään välineitä estää aseiden siirtyminen al-Assadin regiimille? Onko mitään välineitä, että aseet eivät siirry väärään, väärään, väärälle puolelle? Iman, you have the floor. Kiitoksia. Iman, ole hyvä. Um, I think it is important that... On tärkeää, että me ensinnäkin ymmärrämme sen, että päätös, joka maanantaina piti saada aikaiseksi, oli päätös liittyen näiden sanktioiden uusimiseen mukaan lukien asevientikielto. Ja kuten jo sanoin, yksimielisyyttä ei syntynyt asevientikielon uusimisen suhteen, ja se on vain faktaa. Ja tämä on se tapa, jolla päätöksiä ulkopolitiikassa neuvostossa tehdään. Perussopimukset meille tämän mahdollistavat tai eivät mahdollista meillä kaikilla voi olla omat mielipiteemme ja näinhän nyt se onkin, mutta jatketaanko asevientikieltoa kokonaisuudessaan tai muutetussa muodossa tai mitä tahansa, niin jos yksimielisyyttä ei löydy, niin silloin tällaista päätöstä ei voitu tehdä. Toiseksi, mielestäni on tärkeää, että me tunnustamme sen, mistä on sovittu ja tunnustamme ne kannat, joihin neuvosto on lähtenyt toisin sanoen Geneve 2 tukeminen. Se, että pyritään varmistamaan Geneve 2 onnistuminen, kaikki osapuolet, joiden tulee olla läsnä, ovat läsnä varmistetaan se, että tästä ei tule mikään yhden päivän ihme, vaan että siitä tulee aito prosessi, joka johtaa poliittiseen ratkaisuun ja rauhan palauttamiseen Syyrian kansalaisille. Ja kolmanneksi on pakolaisten tilanne, humanitaarinen tilanne. Rova Shake esitti kysymyksen näistä läikytysvaikutuksista naapurivaltioihin. Tästä keskusteltiin, koska tämä on vakava ongelma. Osa pakolaisista on Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa. He elävät hyvin hankalissa olosuhteissa. Minulla oli itsellänikin mahdollisuus nähdä nämä olosuhteet Turkissa siellä tilanne on hyvin hallinnassa, mutta se on hyvin jännitteinen ja aivan ymmärrettävistä syistä. Minulla oli myöskin maanantai-aamuna mahdollisuus käydä keskustelua tästä asiasta Davutulon kanssa, siis ulkoministerin, Turkin ulkoministerin kanssa keskustelimme assosiaatiosopimuksesta. Eli asiaa. Tässä esitettiin kysymys siitä, onko mitään mahdollisuutta ne maat, jotka harkitsevat aseiden vientiä, voidaanko estää, että ne menevät Assadin hallinnolle? No ei voida. 27 jäsenvaltiota, no 25 on sellaista, joilla ei ole minkäänlaista aikomusta toimittaa millekään konfliktin osapuolelle aseita joka tapauksessa. Ja ne maat, jotka aikovat äh, jotka harkitsevat aseiden toimittamista, niin näiden maiden täytyy toimittaa nämä aseet tietyn järjestelmän mukaisesti. Ja tässä on kysymys siitä, että pidetään kiinni neuvoston kannasta aseiden vientiin liittyen, siis tämä vuoden 2008 asiakirja. Euroopan unioni ei ole tilanteessa, jossa aseiden vientiä voisi harjoittaa ihan miten tahansa. On sääntöjä, EUn sääntöjä, jotka asetettiin vuonna 2008, ja nämä säännöt ja periaatteet, ne ovat edelleen voimassa. Julkilausumassa, josta sovittiin maanantailtana, kaikki jäsenvaltiot lupasivat noudattaa näitä ehtoja. Ja jos joku haluaa lukea yksityiskohdat, niin toteaa aika nopeasti, että nämä säännöt ovat tiukkoja, tiukkoja periaatteita. Ja että olosuhteet, joissa aseita voi Syyriaan toimittaa, ovat tiukkoja. Tämän lisäksi aseiden vienti Syyriaan – jäsenvaltiot, jotka tällaista harkitsevat, niin silloin aseita toimitetaan vain kansalliselle koalitiolle ja tarkoituksena on suojella siviilejä ja lisäksi täytyy vielä ylimääräisiä turvalausekkeita löytyä. Loppujen lopuksi maanantaiset päätelmät, ne joille että näistä on eniten merkitystä, ovat Syyrian kansalaiset, jotka elävät järkyttävissä olosuhteissa tällä hetkellä. Meidän on keskityttävä siihen, että Geneven kakkosprosessi saadaan liikkeelle, käytetään niitä Euroopan unionin välineitä, joita on olemassa, käyttää niitä tehokkaasti ja saadaan kaikki tarvittavat osapuolet neuvottelupöydän ääreen ja varmistetaan se, että tästä prosessista ei vain tule yhden päivän tapahtuma yksi konferenssi, vaan että se käynnistäisi prosessin, jonka myötä saadaan tuotua rauha Syyrian kansalaisille. Ja tämä on se, mihin Euroopan unionin ulkopolitiikassaan tulisi keskittyä, ja näin se tulee tekemäänkin. Kiitoksia. Ja sitten vielä pääsihteeri saa puheenvuoron. Ich äh, möchte auch eine Frage. Sitten vielä toistan kysymyksen pääsihteerille. Eli miten nyt sitten jatketaan tässä aseiden vientikysymyksessä? Eli miten voidaan välttää se, että tästä tulisi ennakkotapaus ja että tämä kysymys nyt sitten jatkuvasti on poikkeus eurooppalaisessa politiikassa ja miten tämä asia voidaan sitten tulevaisuudessa ratkaista. Eli onko ulkosuhdehallinnolla jonkinlaista ehdotusta näihin kysymyksiin liittyen? Very, very briefly and to add to what the, um... Ihan lyhyesti lisäisin siihen, mitä ministeri juuri sanoi. Ymmärrän kyllä tuntemuksenne, ettekä ole ainoita, Myöskin neuvostossa monet olivat samalla kannalla, mutta meidän pitää nyt katsoa tätä oikeasta näkökulmasta. Asevientikielon poistaminen ja se, että kysymys palautetaan jäsenvaltioihin Syyrian kriisin osalta, ei johda siihen, että poistetaan kaikki aseiden vientikielot, joita on tehty Euroopan tasolla viimeisinä vuosina. Ministeri viittasi vuoden 2008 päätökseen yhteisen kantaan, ja jos käytte sen läpi, niin voitte nähdä, millaisia kriteereitä ja periaatteita siihen on kirjattu, ja ne liittyvät aseiden vientikysymykseen kokonaisuudessaan. Tietysti Syyrian kohdalla, ja tämä täytyy nyt muistaa, aseiden vientikielto on nyt poistettu ja kysymys on palautettu kansalliselle tasolle. Eli kansalliset tuomioistuimet sitten päättävät, onko tarpeen katsoa, onko näitä sääntöjä noudatettu vai ei, ja tämä ei enää liity eu säännöstöön. Mutta mikään ei estä jäsenvaltiota päättämästä, mikäli uusi konflikti syntyy, että tehdään päätös aseiden vientikielosta yhdessä, jos 27 jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Ja huomenna voidaan sitten toteuttaa aseiden vientikielto jonkin toiseen osaan maailmaa. Se on aivan mahdollista, ja mitään päätöstä ei tehty maanantaina, joka määrittelisi, että tästä pitäen kaikki, joka liittyy aseiden vientikieltoon, ei kuuluisi yhteiseen luku- ja turvallisuuspolitiikkaan. Näin ei ollut, vaan tämä päätös liittyi ainoastaan Syyriaan. Ja siksi tämä poliittinen lausunto oli tärkeä, koska vaikka päättäisimme sallia Syyrian osalta että aseidenvientikielto uudelleen kansallistetaan, kuten puheenjohtaja sanoi, niin tähän liittyy kuitenkin huomattavia turvalausekkeita, kuten totesin. Eli on noudatettava näitä käytännössääntöjä ja että aseita toimitetaan ainoastaan Syyrian kansalliselle koalitiolle ja tarkoituksena on suojella siviiliväestöä ja myöskin pitää olla takeita siitä, kuka on aseiden loppukäyttäjä. Sitten vielä pari asiaa, Kuten poliittisessa lausunnossa on todettu, kaikki jäsenvaltiot sanoivat, että tällä hetkellä ei ole mitään aikomuksia toimittaa aseita Syyriaan, ja että sitten on tarkastuslauseke tässä poliittisessa laus- lausunnossa, eli ministerit palaavat tähän kysymykseen ennen heinäkuun loppua. No miksi heinäkuussa? No siksi, että täytyy nähdä, miten Geneven prosessi edistyy. Kukaan ei tiedä, mikä on tilanne heinäkuun lopussa. Jos Geneven prosessi onnistuu, ja vie asioita oikeaan suurta, suuntaan, niin ehkä silloin voidaan tehdä uusia päätöksiä jäsenvaltioissa. Vaikka kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä nyt ei ole kaikkein loistokkain osa Euroopan historiaa, niin ei nyt kuitenkaan välittömästi pidä tehdä liian dramaattisia johtopäätöksiä tästä asiasta tilanne on hyvin hankala ja paljon monimutkaisempi kuin voi kuvitella. Ja eilen yhdestä lehdistötiedotteesta luin, Euroopan historian tutkija totesi, että se, mitä ulkoministerit maanantaina tekivät, on harvinainen esimerkki siitä, että eurooppalaiset huomasivat, että he eivät ole samaa mieltä, mutta samaan aikaan pystyivät etenemään kuitenkin asiassa, ja se on kiintoisaa. Ja jos sallitte, niin ennen kuin teette lausuntoja siitä, mitä maanantaina päätettiin, niin miettikää vähän, mikä oli ainoa toinen vaihtoehto, joka meille oli sitten 12 tunnin neuvotteluiden jälkeen, kun saimme kuulla tai tajusimme, että olimme eri kannoilla emmekä voineet sopia asiasta. Ainoa vaihtoehto oli, että kaikki sanktiot olisi poistettu ja sitten lauantai-aamuna ei enää olisi ollut mitään sanktioita Syyriä kohtaan. Ja se olisi mielestäni ollut vielä pahempi vaihtoehto. Siksi tehtiin tällainen päätös, joka oli vain puolittain tyydyttävä, mutta ainakin asiassa on päästy eteenpäin. Ja lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että jos katsotte neuvoston päätelmiä, jotka hyväksyttiin, jos käytte ne huolellisesti läpi, niin voitte nähdä, että että hyvin monenlaisiin toimiin on ryhdytty. Siellä on monia suuntaviivoja ja monet kysymykset, joita olette miettineet, nämä leviämisvaikutukset Libanoniin, Jordaniaan, pakolaiskysymykset, väliaikainen suojelukysymys, humanitaarinen avunanto, siviiliväestön auttaminen ja niin edelleen ovat siellä mukana. Eli kaikissa näissä asioissa edetään ja jatkamme etenemistä vihdoinkin ja yritämme uudelleen käynnistää Geneven konferenssin ja diplomaattisia ponnisteluita jatketaan. Olemme yhteydessä YK, Venäjään, Yhdysvaltoihin, eri kumppaneihin ja jatkamme tähän tätä Geneven konferenssiin asti ja toivomme, että tästä prosessista tulee menestyksekäs. Sitten Anna Gomes. I, I took good note of what kirjasin ylös, mitä suurlähettiläs Vimon sanoi, mutta meidän tulisi nyt tarkastella mietintöä, joka meni juuri läpi AFETissa ja joka menee käsittääkseni täysistuntoon, jossa on kysymys aseviennin käytännössäännöistä – ja jos otetaan huomioon nämä jakolinjat, joita ministerikokouksessa oli, niin ehkä meidän tulisi tarkastella uudelleen tämän mietinnön sisältöä. Me parlamenttina, meidän täytyy lähettää selkeä viesti ulospäin. Ehkä on tämä olemassa Pierre Vimonin tulkinta, joka on harmiton, mutta mutta on olemassa myöskin se negatiivisempi, se ikävämpi tulkinta, joka olisi todellinen, todellisen, todellisuudessa huono asia tälle asevientikieltoasemalle asialle. Ei ainoastaan Syyrian tapauksessa, vaan se saattaisi olla vielä vakavampi muissa tilanteissa. Ja tästä syystä meidän täytyy tähän asiaan palata ja tähän mietintöön aivan erityisesti. Haluaisin esittää herra Vimonille kysymyksen, saman jonka esitin Gilmorille. Meillä on Geneven konferenssi, Geneven toimintaryhmä. Ja sitten on YK yhteysryhmä, jossa ihmiset ovat yhteisvastuussa ja siihen ympärille tulee muitakin osapuolia. Ja tässä on kysymys siitä, että Kiina ja Venäjä, jotka ovat käyttäneet veto-oikeutta turvaneuvostossa esimerkiksi suojeluvelvoitteista ja niin edelleen, niin pakotettaisiin ne sitoutumaan ja ottamaan yhteisvastuuta. Enkä ymmärrä, miksi tätä ei tehdä Syyrian kohdalla. Meidän olisi tullut ottaa opiksi aikaisemmista kriiseistä. Ja Brahimi, Brahimi voi yksin omaan saavuttaa hyvin vähän kuten tähän mennessä on nähty, mutta YK yhteysryhmä voisi olla todellinen voima. Miksi sitä ei ole viety eteenpäin? Ja lopuksi Libya. Tämä liittyy Malin kattavaan lähestymistapaan. Me tiedämme tämän ja meidän tulisi tunnustaa, että tähän mennessä me emme ole olleet kauhean tuloksellisia – No, oletteko te nyt luottavaisempia? Minä olen kurkkuani myöten täynnä siitä, että EUn edustajat tulevat ja menevät. Yes, thank you, uh, Emma. Now I've listened very... Kiitoksia. Kuuntelin oikein huolella, mitä Kevin tuossa puhui ja häntä kannattaa aina kuunnella huolella. Ja ymmärrän, että monet neuvostossa ovat samalla kannalla kuin täällä valiokunnassa. Ei ole sattumaa, että Itävallan ulkoministeri ilmoitti juuri, että saksankielisessä mediassa sanottiin, että me emme onnistuneet tässä asiassa, koska tämä oli aivan valtava, valtavan huono esitys ammatillisesti neuvoston tasoiselta toimijalta. Ja se kertoo neuvoston toimintakyvystä. Eihän se tunnu täydellisesti toimivan suinkaan. Mutta kun kuuntelin Irlannin ulkoministeriä, ja hän sanoi, että kukaan ei puhunut kansallisista intresseistä, niin oli vaikeaa uskoa, koska hän viittasi vain omaan kansansa TV-kameroiden edessä, mutta se, mitä hän neuvostossa on sanonut, aivan eri juttu. Ja viimeisenä toteaisin, että tämä julkilausuma. Sehän on sellainen, jossa julistetaan, että aiotaan noudattaa lakia. Ja kunnioitetaan siis sitä, mitä kunnioitettaisiin jo, joka tapauksessa. Eli hurraa, hurraa, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta eivät aio rikkoa lakia. Hieno juttu. Tämä ei varmaankaan ole mikään niin valtava saavutus. Kyseessä oli itse asiassa paha virhe. Ja viimeisenä sitten vielä meidän pitäisi ottaa todella vakavasti se, että meidän pitäisi siirtyä keskustelemaan vakavammin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. 12, 12 tuntia on pitkä aika. Minä olen ollut sellaisissa kokouksissa itsekin, eli ja niissä usein joudutaan valitsemaan kahden huonon vaihtoehdon välillä. Mutta emme nyt tarkastele tätä 12, tätä 12 tuntia. Tässä on kyse kahdesta vuodesta. Libyan kohdalla EU ei pystynyt saamaan sopimusta aikaiseksi. Ranska, yhdistynyt kuningaskunta etenivät omalla tiellään. Mallissakin piti tapahtua jotakin, ja Euroopan unioni ei pystynyt toimimaan. Ranska eteni omaa tahtiaan. Ja Syyriassa nyt sitten jälleen kerran kaksi jäsenvaltiota saavat vastakkainasettelun aikaiseksi ja johtavat, johtavat toimintaan. Eli kun otetaan laajempi kuva huomioon, niin olen todellakin huolestunut yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuudesta ja siitä, että saataisiin Syyrian suhteen yhteinen linja aikaiseksi, joka vaikuttaa sitten myöskin koko Syyrian lähinaapurustoon. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Vimontia näistä selityksistä. Hän hyvin selkeästi esitti tämän ongelman. Meillä on hyvin vakava ongelma. Ja tässä kontekstissa nämä ovat selkeitä ja hyviä selityksiä. Meidän ei myöskään pidä nyt toimia masokistisesti ja etsiä sitten ministerineuvostosta syyllisiä. Tämä ongelma, kun ajatellaan kaikkia ongelmia, jotka siihen liittyvät, niin se liittyy YK turvallisuusneuvostoon. Siellä on kaksi jäsentä, joilla on veto-oikeus ja jotka eivät anna periksi. Ja vilpittömästi puheenjohtaja, me, meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kysymys, joka liittyy jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, yksimielisyyssääntöön. Ja mielestäni neuvosto nyt joidenkin jäsenvaltioiden kautta yritti löytää ratkaisuja hyvin, hyvin vakavaan ongelmaan. Ja kuten irlantilainen ministeri totesi, joka päivä ihmisiä kuolee. Ihmisiä joutuu lähtemään pois kodeistaan ja meidän täytyy toimia, koska kuinka monta ihmistä on tämäkin keskustelun aikana jo kuollut meidän täytyy puhua myöskin jäsenvaltioiden toiminnasta ja miettiä, millaisia päätöksiä jäsenvaltioissa, kaikissa jäsenvaltioissa EU:ssa on tehty. Ja meidän täytyy muistaa, että kansalaiset odottavat meiltä ja neuvostolta sitä, että me pystymme löytämään ratkaisuja ongelmiin. Ja tässä meidän täytyy toimia, ja näissä asioissa meidän täytyy saada aikaan ministerineuvostossa sopimus, ja jäsenvaltioiden pitää soveltaa näitä sanktioita. Ja kuten alussa sanoin, puheenjohtaja, on ihan järkevää ja tärkeää nähdä tämä päätös nyt tässä laajemmassa kontekstissa ja katsoa, millaiset pelisäännöt meillä on. Mutta on kuitenkin surullista ja surkuteltavaa, että tässä on jälleen tällainen toimivaltuuskonflikti ja takasalle jäävät konflikti, tämä konflikti ja meidän todellakin täytyisi tehdä jotain, jotta voisimme estää tätä massamurhaa jatkumasta. Just very briefly, I wasn't going to intervene, but I also welcomed... Hyvin nopeasti. Minä myöskin olen samaa mieltä Pierre Vimonin järkevistä kommenteista. Ja sitten se tapa, jolla Lambsdorff hyökkäsi Iso-Britannia ja Ranskaa vastaan. No en muista, että hän olisi hyökännyt omaa maataan vastaan silloin, kun se oli eri mieltä Libyan tapauksessa. No ei tässä valiokunnassa ainakaan, mutta fakta on se, että että ei ole olemassa yhtä yksittäistä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tietenkin ne ovat tietyssä määrin riippuvaisia kansallisista politiikoista. Ja jos Iso-Britannia ja Ranska ovat sitä mieltä, että on hyvä toimittaa aseita kapinallisille, jotta tämä hemmetin sota saadaan päättymään, niin näin sitten on. Eli toivon mukaan jonkinlaista, siis jos toivotaan jonkinlaista federalistista politiikkaa, niin ei sellaista tule tulemaan. Meidän täytyy olla kiitollisia siitä, että me olemme vielä eu n jäseniä, siis Isossa Britanniassa, että vielä olemme mukana näissä operaatioissa. Äh. Herr ich äh, habe noch eine... Niin, vielä yksi jatkokysymys. Onko niin, että Iso-Britannia ja Ranska olisivat ottaneet riskin, että taloussanktiot poistetaan, mikäli heidän toiveentaan aseiden vientikiellon osalta ei olisi noudatettu? Eli onko tämä tilanne? Ei voida kuvitella, että riskinä olisi ollut se, että kaikki muut sanktiot olisi poistettu, koska sehän olisi johtanut kammottavin seuraamuksiin. Chairman, if I can start by answering your, your question. Puheenjohtaja, ehkä voin vastata teidän kysymykseenne aivan lyhyesti ensin. Eli tämä vaara oli juuri olemassa siinä tilanteessa, että ne, jotka eivät halunneet suostua asevientikielon purkamiseen, olisivat päättäneet, että kun sopimus oli saatu aikaisesti, he, aikaiseksi, he poistuisivat huoneesta. Eli tällä tavalla ei oltaisi saatu minkäänlaista sopimusta aikaiseksi, eli oli todellakin 11 hetki. Me päätimme, että meidän pitäisi saada aikaiseksi jonkinlainen pehmeä lasku aikaiseksi, joka tarkoittaisi sellaista ratkaisua, jonka myötä kaikki muut sanktiot, taloudelliset ja siviilisanktiot, otettaisiin mukaan ja jätettäisiin sivuun asevientikielto. Mutta täm, tähän vaadittaisiin joka tapauksessa yksimielistä päätöstä. Muuten tämä ei olisi ollut mahdollista, mahdollista tämäkään. Eli näin yksinkertainen se tilanne oli. Vastatakseni Anna Gomesin kysymykseen Genevestä, niin sanoisin, että kaikki ovat jättäneet ymmärtämättä sen seikan, että Genevan konferenssi ei ole pelkästään pelkästään kokous, joka perustettiin tällaisen toimintaryhmän aikaansaamiseksi, jota itse halusitte, vaan nimenomaan EUn korkeaedustaja on tukenut tätä Geneven prosessia, joka on ollut suurin piirtein koko kansainvälisen yhteistyön kumppaneiden kannan vastaista. Se, mikä käynnistettiin 2012 kesäkuussa Genevessä, ei ollut pelkästään kompromissi, jotta päästäisiin siirtymäkauden hallitukseen, tai jotta saataisiin aikaiseksi tämä siirtymäkauden hallitus, vaan sillä tarko- oli tarkoitus P5 ja monelta muultakin maalta, Irakilta, Turkilta ja Katarilta ja muutamalta muulta maalta, plus Euroopan unionilta, pyydettiin siis näiltä tahoilta tämän kompromissin täytäntöön panoa. Ja tätä yhteisryhmää ei koskaan saatu enää uudelleen kasaan, koska jotkut jäsenet eivät suostuneet tulemaan paikalle. Koska 30. kesäkuuta jälkeen tietyt osapuolet eivät halunneet enää tulla tähän prosessiin mukaan. Ja tässä palaan siihen, mitä Salafranka totesi. Eli meillä meni aikaa vuosi ja 80 000 ihmishengen menetystä, jotta päästiin takaisin siihen ajatukseen, että ehkäpä tämä Geneven lähestymistapa oli sittenkin oikea. Jos ette ymmärrä tätä taustaa, niin silloin ette voi ymmärtää, miksi niin paljon jakaantumista on ollut jäsenvaltioiden kantojen välillä. Oli niitä, jotka olivat sillä mielellä, että Geneven lähestymistapa ei ollut ollenkaan oikea. Eli nyt olemme päässeet taka- pääsemässä takaisin oikealle raiteelle. Meidän pitäisi tukea sitä. Ja ainakin nämä 27 jäsenvaltiota toivon mukaan nyt tukevat tätä valittua lähestymistapaa, mutta tämä on ollut se pääongelma. Ja vielä viimeisenä kohtana lisäisin siihen, mitä Lambsdorff totesi Libyasta, Malista ja Syyriasta. Nimittäin ymmärrän täysin, mitä hän totesi puheenvuorossaan. On totta, kun, että, se, että kun puhumme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin nämä asiat on otettava huomioon. Mutta täytyy muistaa myös, että kaikki nämä kolme kriisiä ovat keskenään hyvin erilaisia. Mali kuten aivan oikein vihjais, vihjaisit, oli aika hyvin valmisteltu, koska meillä oli jo prosessi käynnissä läpimurron aikaansaamiseksi diplomaattisilla toimilla, jolla oli saatu esimerkiksi YKssa ää, rauhanturvajoukkojen lähettäminen aikaiseksi ja myöskin Afrikan tasolla toimintaa oli saatu aikaiseksi. Mutta sitten kaikki yllättyivät, kun kapinalliset nousivat tai tarttuivat aseisiin uudelleen ja marssivat kohti Bamakuuta. Ehkä meidän olisi pitänyt pystyä se ennakoimaan ja ottamaan huomioon se mahdollisuus omissa valmisteluissamme, omissa toimiemme valmisteluissa, totta kyllä. Mutta se, että sanotaan, että me emme tehneet mitään ja että jäsenvaltiot kieltäytyivät tarkastelemasta tiettyjä YUTPn mukaisia toimia ei ole totta Libyan kohdalla. Silloin olimme valmiita toimia. Libyan kohdalla kaikki tiedämme, mitä tapahtui. Jotkut jäsenvaltiot olivat mukana, jotkut lähtivät äh, riveistä pois. Mutta jos nyt tarkastellaan Syyriaa, niin kyse ei ole pelkästään Euroopan unionista, joka ei pysty päättämään kannastaan äh, soti, so, sotilaallisten toimien suhteen, vaan koko kansainvälinen yhteisö epäröi sen suhteen, mitä pitäisi tehdä kaikkien teidän täytyy keskustella esimerkiksi lentokieltoalueista ja inhimillisestä humanitaarisesta käytävästä. Ja näistä kysymyksistä on keskusteltu kaikkialla muuallakin, USAssa ja muualla maailmassa. Ja päätöstä ei ole saatu aikaiseksi. Rehellisesti sanottuna kyseessä on aivan kunniallinen keskustelu, jota tässä nyt käydään, ja päätös on vaikea tehtäväksi. Ja jos nyt katsotaan maanantaina tehtyä päätöstä, niin sitähän voidaan lukea kahdella eri, eri tavalla. Se näyttää osoittavan, että jälleen kerran meidän pitäisi tarkastellessamme ja keskustellessamme Syyriasta olla hyvin varovaisia arvioissamme, koska tilanne on hyvin monimutkainen ja häilyväinen, niin se muuttuu, se tilanne muuttuu jatkuvasti hetkestä toiseen. Pahoittelen, että puhuin näin pitkästi, puheenjohtaja. Äh, kiitoksia pääsihteeri siitä, että jäitte paikalle puoleksi tunneksi pitempään ja että pystymme jatkamaan keskustelua, mutta tämä tietenkään ei tähän vielä pääty. Ja kaikkea hyvää teille ja kiitoksia. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist sitten seuraavaksi esitlistalla on äänestys Andri Kiinen mietinnöstä. Onko minulla itselläkään äänestyskorttia mukana? On. Frau Andikine, gibt es noch Bemerkungen zu Onko Andrikinen mietintöön vielä jotain huomautettavaa? Thank you. We can proceed with the vote. Ei, herra puheenjohtaja, voimme siirtyä äänestykseen. Kiitoksia, eli sitten alamme äänestää. Tarkistus 21. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Lamsor, jos teillä ei ole korttia mukana, niin se on teidän ongelmanne eikä minun. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 6 vastaan Lambsdorffin äänellä nyt ei ikävä kyllä ole mitään merkitystä. Pahoittelen suuntaan tai toiseen. Tarkistus 22 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus, kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan, siis 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 52 ja 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 57. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 23 vastaan ei hyväksytty. Seuraavaksi 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 27 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta, ei kun se raukeakin. Eli 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromisarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Siis 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 26 puolesta 26 vastaan, eli hylätty. Eli lausahteiden äänellä ei edelleenkään ole mitään merkitystä. 14 puolesta, ei kun 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Lamsorin äänellä ei edelleenkään ole mitään merkitystä. Eli 30 ääntä vastaan hylätty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. 31 puolesta. Hetken, Lambsdorff, äänestitkö puolesta vai vastaan? Eli 32 puolesta, 22 vastaan, kaksi tyhjää ääntä hyväksytty. Mietit on siis hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin ollen äänestys päättyy. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Lamstorfin mietintö suositusneuvostolle yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksesta – Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Lambsdorff, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Einmal habe ich das Wort. Ai nyt saan vihdoinkin puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on nyt hiukan hälyä täällä salissa. Ehkä nyt odotan hiukan, että kollegat voivat viedä keskustelunsa tuolle salin ulkopuolelle. Onorevole Lambdorf, prego, la parola. Lambdorf, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kerron tästä kontekstista, jossa tämä mietintö laaditaan. Kyse on suosituksesta neuvostolle koskien EUn painopistealueita syksyllä liittyvään yleiskokoukseen ja viime vuonnakin teimme työtä josta poliittiset ryhmät ovat hyvin pitkälti yksimielisiä. Hiljaisuutta saliin, olkaa hyvä. Ähm, Viime vuosina on ollut institutionalisoitua keskustelua ulkosuhdehallinnon kanssa näistä kysymyksistä. Ja muutaman vuoden ajan on lähetetty valtuuskunta parlamentista e YK yleiskokoukseen Itse olin sen puheenjohtajana. Ja tässä on käynnissä prosessi, joka toistuu joka vuosi. Ja tietysti painopistealueet sitten muuttuvat aina. Tällä hetkellä päätöslausemassa ja suosituksissa on otettu esiin aihe, joka liittyy sopimukseen kansainvälisestä asekaupasta, josta viime vuonna päätettiin YKssa Eli tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Meille tietysti tärkeää on se, mikä on EUn rooli YKssa. Mehän keskustelimme näiden kahden EUn jäsenvaltion toiminnasta, jotka ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Tämä on aina hyvin monimutkainen kysymys. Mietintö on jaettu eri osiin. EU globaalina toimijana, EU globaalissa hallinnossa – Eli nämä ovat kysymyksiä, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, joita tulee käsitellä huolellisesti. Sitten rauha ja turvallisuus, ihmisoikeuskysymykset, kehitysyhteistyö, eli nämä ovat YKlle hyvin tärkeitä toiminta-alueita. Ja eilen meillä oli kokous, ja meillä on 108 tarkistusta ja niistä laadittiin yhdeksän kompromissitarkistusta. Tässäkin kävi nyt niin, että teimme hyvää yhteistyötä ja yritimme tosiaan muotoilla kompromissit niin, että poliittiset ryhmät voivat ne hyväksyä ja on hienoa, että tässä onnistuttiin. Yksi tarkistus erityisesti otettiin keskustelun aiheeksi. Sitä on nyt hiukan muokattu ja kyse on aiheesta, jossa EUlla on vahva rooli, eli demokratisoitumisen vahvistaminen ja vaalitarkkailutoiminta. Ja nämä rauhanturvajoukot eivät oikeastaan tiedä, mitä näille vaalitarkkailijoille tehdään. Meillähän on kyllä yhteistyötä tässä aiheessa ja meidän täytyy vielä syventää tätä keskustelua ja kollega Muniz on laatinut tästä tarkistuksen me tästä puhuimme hyvin tiiviisti eilen ja tilanne on hiukan erilainen kuin viime vuonna. Silloinkin oli jo tarkistus tästä aiheesta, mutta mielestäni nyt on löydetty oikea sanamuoto. Sitten meillä on tähän tulossa myöskin suullinen tarkistus ja toivottavasti sitä voidaan sitten tukea. Sitten huomisen äänestyslistasta olen yrittänyt vähän temaattisesti pitää näitä asioita kasassa. Tässä on tärkeitä aiheita, joista voidaan keskustella. Muutamat kollegat, esimerkiksi kun on puhuttu asekauppasopimuksesta, niin on puhuttu offsets-kysymyksistä. Se tietysti liittyy talouspolitiikkaan ja aseiden vientiin, mutta se nyt ei ole tietenkään asia, josta puhutaan YK yleiskokouksessa, eli äänestäisimistä vastaan. Ja tämä koskee myöskin sitten kehitysyhteistyökysymyksiä. Emme halunneet tähän nyt mitään pitkää selitystä prosessista, joka liittyy vuosituhannen kehitystavoitteisiin tai näihin kestäviin kehitysyhteistyötavoitteisiin, niin kuin niitä nykyään kutsutaan. Eli kehitysyhteistyövaliokunta varmasti laatii tästä sitten oman mietinnön, jossa sitten ihan järkevästi ja seikkaperäisesti käsitellään näitä aiheita. Ja tämä sitten hyväksytään marraskuussa kuussa. Ja tähän liittyvät sitten keskustelut myöskin virastojen edustajien kanssa. Sitten on yksi institutionaalinen uusi asia, ja päätänkin puheenvuoroni tähän. Eli olemme pyytäneet, että neuvosto YK yleiskokouksen jälkeen sitten tarkastelee, millaisia painopistealueita meillä on ja millä tavalla yleiskokouksessa toimitaan ja millaisia menestyksiä siellä on ja millaisia epäonnistumisia. Ei meidän täytyy katsoa vähän tämän yhteistyön sykliä ja sitä pitää täydentää tavalla, jotta neuvoston ja parlamentin välinen vuoropuhelu jatkuu järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Ja olen iloinen siitä, että tästä on puhuttu YK-työryhmässä ja jatkamme tätä keskustelua vielä kesätauon jälkeen. Ja nyt mielelläni sitten kuulen, millaisia kommentteja kollegoilla on tästä asiasta. Thank you. The floor to Mr. Preda. Sitten edustaja Preda. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea uh, să spun uh, mai întâi de toate că... Kiitoksia. Aivan ensin kiittäisin Lambsdorffia siitä tavalla, millä, miten hän on tehnyt yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Ja olen erittäin tyytyväinen myöskin näihin kompromisseihin, joista eilen päätettiin. Mielestäni kompromissitarkistukset parantavat hyvin selkeästi suosituksiamme neuvostolle. Tässä on korostettu, millainen rooli EUlla on YK sisällä. Ja tietysti, jos EU sitten esiintyy vahvasti yhdellä äänellä. Tässä on yleisiä suosituksia liittyen institutionaalisiin kysymyksiin, mutta myöskin tässä on otettu esiin ajankohtaisia kysymyksiä, kuten Syyria tai Mali, ja niiden osalta kansainvälinen yhteisö on joutunut toimimaan luonnollisesti. Eilen hyväksytty teksti on nyt hiukan laajentunut ja mukaan on otettu myöskin asekauppasopimus. Ja täytyy vielä sanoa, että jäsenvaltiot saivat valtuudet ensimmäinen kesäkuuta allekirjoittaa tämä sopimus. Ikävä kyllä, en pysty tukemaan Gomesin tarkistusta 74. Gomesio toteaa, että meidän pitäisi toimia tämän sopimuksen puitteiden ulkopuolella ja sitä en voi hyväksyä. Ja pahoittelen sitä, että esittelijä ei tue tarkistusta numero 26, Viime aikoina on ollut useita esimerkkejä siitä, että jos ei ole yksimielisyyttä, ainakin niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä, niin niitä ei voida viedä läpi. 11, 37, 98 olisi hyvä hyväksyä ja sitten on yksi tarkistus kollegalta. Tarkistus 88, joka liittyy juutalaisvastaisuuteen, niin toivon, että se voisi jäädä tekstiin. Muuten tämä mietintö on mielestäni aika tasapainoinen ja uskon, että huominen äänestys myöskin heijastelee sitten sitä. Kiitos. Miss Mollis, please. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiittäisin vielä Lambsdorffia siitä, että hän on laatinut parlamentin puolesta tällaisen tekstin liittyen EU-YK. Ja olen hiukan turhautunut, kun ajattelemme keskustelua, jota juuri kävimme. Eli tämä on aika painajaismainen tilanne, eli EUn pitäisi puhua yhdellä äänellä, mutta näin ei kuitenkaan ole Brysselissä, miten näin voisi sitten olla New Yorkissa. No sitten nämä yhdeksän kompromistarkistusta, jotka on laadittu, saavat meiltä tuen ja ne käsit, kattavat meidän huolenaiheemme. Meillä on varauksia, jotka liittyvät EU-hun johdonmukaisuuteen ja näkyvyyteen globaalina toimijana. Ja me haluamme tukea korkeaa edustajaa, jotta hän puolustaisi jäsenvaltioiden yhteistä kantaa nyt kun muutetaan turvallisuusneuvostoa ja sitä, miten EU on siellä edustettuna. Tässä on otettu myöskin mukaan sukupuolien välinen tasapaino, konfliktien ratkaisukysymykset ja tässä on myöskin otettu esiin Syyrian konflikti. Ja me haluamme miettiä sitä, miten voidaan vedota tähän suojeluvelvoitteeseen kansainväliseen apuun, rahoitusapuun pakolaisille. Ja sitten kun ajatellaan Sahelin ja Malin tilannetta, niin että voisimme olla mukana rauhanturva toiminnassa. Ja sitten yhdessä kompromississa on otettu huomioon nämä huolenaiheet. Mutta on kuitenkin myöskin erimielisyyttä, erityisesti liberaaliryhmän ja kansanpuolueen kanssa. Eli me haluamme ehdottomasti välttää sen, että asekauppasopimus eli tarkistus 74 Gomes. Eli me haluaisimme, että EU:ssa olisi valvontamekanismi, joka liittyy aseiden toimittamiseen, ja tässä pitäisi toimia avoimesti. Ja pitäisi olla avoimempia myöskin, ja emmekä ymmärrä, miten parlamentissa voidaan vastustaa lisäavoimuutta asekaupan, asekaupassa, koska meillähän on edessä sopimus tästä aiheesta. Emmekä myöskään ymmärrä esittelijän ja muiden ryhmien kantaa liittyen tarkistuksiin 96 ja 86, jossa on puhuttu siitä, että ihmisoikeuksien aktivisteja, AY-liikkeiden edustajia, seksuaalivähemmistöjen edustajia on sorrettu. Ja tässä puhutaan myöskin uskonnollisista vähemmistöistä. vähemmistöistä. EUssa meillä pitäisi olla biologinen kanta ja meidän pitäisi enemmän ottaa huomioon ihmisoikeudet. Niin olen kyllä ihan lopettamassa. Ja tarkistuksen 92 pyydetään, että EUn painopistealueena olisi se, että kuoleman tuomio poistetaan koko maailmasta, emmekä nyt tiedä, miksi näihin on merkattu miinus äänestyslistalla. Ja miten tämä ei sitten sovi yhteen tarkistuksen 91 kanssa. Ja sitten vielä pari kohtaa Viime vuonna hyväksyttiin suositus siitä, että meidän pitää löytää tasapaino G20-ryhmässä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja täytyy korostaa YK roolia. Ja minkäänlaista edistymistä ei ole tapahtunut tässä kysymyksessä. Ja olen yllättynyt siitä, että tänä vuonna esittelijä vastustaa tätä. Ja sitten tässä on puhuttu myöskin ilmastopakolaisista Tämähän on tärkeä kysymys, ilmastonmuutos ja sitovat tavoitteet, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöihin. Ja sitten pyydän myöskin 97-99 tarkistukselle tukea. Niissä puhutaan tärkeistä huolenaiheista kansalaisyhteiskunnasta, eli toimintasuunnitelma Euroopan tasolla, jolla valvotaan suosituksia YK yleisopimuksesta korruptiota vastaan. 2003 se ratifioitiin EU:ssa ja kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on hyvin ajankohtainen kysymys Euroopassa ja ainakin minun omassa maassani. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia. Ja sitten Lambsdorff. Numbering... Ehkä SDn listassa on eri numerot, koska puhuitte homoseksuaaleista ja ikään kuin se löytyisi kohdasta 96, mutta 96 minun papereissa on ympäristö. 76 myös on ilmeisesti erilainen teidän papereissa. Tarkistakaa, koska mainitsemanne asiat eivät meille ole ongelmia. Last speaker, Mr. Watson. Ja viimeisenä sitten Watson. Thank you, Chairman. I too would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnistella kollega Lambsdorffia hänen tekemästään työstä tässä tämän mietinnön tiimoilta. Minun mielestäni me olemme hyvin onnekkaita, kun meillä on tällainen henkilö, joka näin pitkämielisesti ja sinnikkäästi on paneutunut suhteisiin EUn ja YKn välillä. Ja haluaisin nyt kommentoida tarkistuksia, joilla on eri puolueiden tuki. Eli nämä koskevat parlamentaarisen yle- yleiskokouksen perustamista YK varten. No tämähän on hyvin konservatiivisesti muotoiltu tarkistus. Me yritämme houkutella tällä mahdollisimman laajaa tukea tarkistuksellemme. Emme ehdota siinä mitään välittömiä muutoksia, mutta siinä ehdotetaan, että ainakin pohdittaisiin parlamentaarisen yleiskokouksen perustamisesta sellaisen elimen uudistusprosessin osana, joka on jäänyt diplomaattiosastoidemme toiminnan aivan marginaaliin ja joka on kärsinyt kansain, kansallisista lähestymistavoista, joihin on ryhdytty monissa tapauksissa. Esimerkiksi kollega Hanska Höttering, joka on ollut Euroopan parlamentin koko historian ajan, silloin kun se on ollut suoraan valittu elin, on ollut johdonmukainen sen ajatuksen suhteen, että parlamentin pitäisi pystyä tuomaan oma poliittinen panoksensa kansainvälisen yhteistyöhön. Parlamentit ovat aivan omanlaisiaan elimiä. Niiden etujen mukaista ei ole pelkästään edustaa valitsijoidensa etua, vaan koko organisaation yhteistä etua. Ja sen takia me haluaisimme tälle tarkistukselle puolerajat ylittävää tukea. Emme odota kaikan kattavaa yleistä tukea esimerkiksi edustaja Tanner tai Lord Dartmouth tuskin nationalistina äh, innostuisivat asia, asiasta. He varmaankin sylkisivät olut tuoppiinsa kuullessaan tästä, mutta siitä huolimatta toivottavasti saamme valtavirran tuen tälle tarkistukselle. Kiitoksia. Mr. Tanner. Well, uh, contrary to what you think, uh, Sir... Päinvastoin kuin mitä luulet, uh, Sir Graham, niin minä tuen tätä periaatetta ja itse asiassa otin tämän esille, et ehkä ollut paikalla, mutta otin Vuk Jaromicin kanssa tämän esille tällä viikolla ja hänen vastauksensa oli, että tässä on kysymys uh, voimavaroista, koska kuka tämän maksaisi koska jos säännöllisesti lähetettäisiin parlamentin jäseniä New Yorkiin ja takaisin, niin se maksi rahaa. Ja sitten 50 prosenttia tai yli 50 prosenttia YK jäsenvaltioista ei ole demo- parlamentaarisia demokratioita. Ja kolmanneksi tietenkin täytyy varoa sitä, mitä toivoo, koska varmaankin useat jäsenet olisivat paljon hanakammin puolustamassa kansallisia etujaan kuin esimerkiksi diplomaatit. Eli jos tästä halutaan jonkinlaista konsensusta, niin tätä tulisi kyllä harkita kahteen kertaan. Eli ehkä olet hieman yllättynyt, että kuitenkin loppujen lopuksi tuen tätä aloitettasi. Yes, um, I should... In this context. Niin sanoisin, että tässä kontekstissa patriotismini Siis patriotismi, huomatkaa tämä sana, ei kansallismielisyys, ilmenee sitoumuksena siihen, että Iso-Britannialla se, että Iso-Britannian pysyvä paikka YK on turvallisuusneuvostossa jää koskemattomaksi jatkuvasti ja ikuisesti huolimatta siitä, että sitä yritetään jatkuvasti murentaa kollegoiden taholta parlamentissa – parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Ja toivottavasti liberaalit sitten vaalien aikana toteavat, että me puhumme suoraan siitä, mikä on heidän kantansa yhdistyneen kuningaskunnan pysyvään paikkaan YK turvallisuusneuvostossa. Parole molto chiare. Hyvin selvin sanoin tuli ilmaistua tämä asia ja sitten esittelijä vastaa. No en, hetkeäkään, en hetkeäkään epäile Lord Dartmouthin sanoisi ja murentumista tapahtuu. Ja ne, jotka ovat olleet mietinnön laatimissa mukana, niin voisivat toistaa tukensa. Ja Euroopan unionin läsnäolo YK turvallisuusneuvostossa minun mielestäni on mielenkiintoista, että tällainen pyhä asia, niin siitä puhuu edustaja, joka tulee yhdestä liberaaleimmasta maista. Ja, no mutta joka tapauksessa tämä on asia, josta meidän ehkä täytyy vain sopia olevamme eri mieltä. Ja konsensus näyttäisi olevan se, että tukea löydetään turvallisuusneuvoston perustavalle uudistamiselle. Se ei tule etenemään kovin nopeasti eikä se mene kovin pitkälle koska uudistusinto viiden maan joukossa, iso britannian mukaan lukien, on lievästi sanottuna maltillista. No, nämä numerointikysymykset, ne täytyy tarkastaa, koska ehkä joihinkin kohtiin täytyy palata tämän numeroinnin perusteella, koska minä menin ainakin hieman sekaisin, kun katsoin näitä eri käännösten numerointeja. Ne eivät äh, vastanneet ihan sitä, mitä kollegat sanoivat. Sitten parlamentaarinen kokous. No, tämä on keskustelu, josta on puhuttu joka vuosi. Tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, vaan tässä tulisi hyvin tarkkaan miettiä käytännön seurauksia ja myöskin käsitteen tasolla tapahtuvia seuraamuksia. Meillä on jäsenvaltioita YKssa ja YK YK-sääntöjen mukaan jäsenvaltiot lähettävät valtuuskuntansa yleiskokoukseen, mutta säännöissä ei sanota, etteikö valtuuskuntaan voisi ottaa mukaan parlamentin jäseniä. Ja jotkut maat näin toimivatkin. Aina ei ole ulkoministeri, joka lähtee, vaan siellä on kansallisen parlamentin valtuuskunta. Ja tämä on täysin mahdollista kaikille jäsenvaltioille. Ei tämä mikään ongelma ole. Toiseksi parlamenttien välisen liiton kautta globaalilla tasolla meillä on jo elin, joka tuo yhteen parlamentin jäsenten edut, ja se on hyvin tiivissä yhteydessä YK, -hon. sillä on tarkkailijan asema, ja parlamentaarinen yleiskokous olisi vain päällekkäisyyttä. Tästä syystä epäilen tätä ehdotusta. Ja sitten vielä sääntöihin liittyvä kysymys. Meillä olisi parlamentaarinen yleiskokous, joka sääntöjen mukaan olisi joko tarkkailija, tällainen etäinen tarkkailija, tai sitten se olisi alisteinen yleiskokoukselle. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että parlamentin jäsenet juridisesti heidän statuksensa olisi paljon alhaisempi kuin niiden diplomaattien, jotka yleiskokouksessa edustavat, edustavat hallituksia. No tämä on asia, jota, joka täytyy pitää mielessä, kun tehdään päätöksiä siitä, miten tässä asiassa äänestetään. Sitten voimavarakysymyssäkin mainittiin. No tietenkin tämä asia on sellainen, josta ei ole perinteisesti keskusteltu, mutta pääasia tässä on se, että että suurin osa YK jäsenvaltioista on kaikkea muuta paitsi demokratioita. Euroopan parlamenttina, jos nyt otetaan huomioon YK näkövinkkeli, niin me olemme alueellinen elin. Kansalliset kollegamme löytäisivät itsensä demokraattisesti valit, tunnettujen pohjoiskorealaisten tai kiinalaisten tai kuubalaisten kollegojen keskuudesta. Ja he kaikki sanoisivat, että no parlamentin jäsenenä heillä on oikeus päättää YK suunnasta. Ja tästä syystä en ole kovinkaan vakuuttunut parlamentaarisesta yleiskokouksesta. Tarkistus 104 on älykkäästi, viisaasti muotoiltu, mutta siinä sanotaan selvästi, että me haluamme parlamentaarisen yleiskokouksen ja minä laitan miinuksen äänestyslistaan, kuten olen tehnyt aikaisemminkin ja kollegat saavat sitten itse tehdä päätöksensä. Minun mielestäni, jos me IPUta vahvistetaan, ja jos paras, parannetaan parlamenttien toimintaa IPUn yhteydessä, se olisi paras, parempi tapa mennä asiassa eteenpäin. Odotan innolla huomista äänestystä ja odotan innolla myöskin yhteistyötä kollegojen kanssa tässä asiassa tulevaisuudessa tämän työryhmän ja valiokunnan puitteissa. Thank you. Next point. Uh, Kiitoksia. Sitten seuraava kohta Tämä aihe pitäisi saada loppuun kello 11.30 mennessä, jolloin Serbian pääministeri saapuu tänne, joten pyritään nyt puhumaan lyhyesti. Eli seuraavaksi kuulemme Michael Gaalerilta selostuksen EUn johtamaan vaalitarkkailu valtuuskunnan retkeä 7-14.5. ja sitten EPn valtuuskunnan johtajan selonteon samasta aiheesta vaalit järjesteltiin 11. toukokuuta. Tämä oli historiallinen tapahtuma koska vuoden 1947 jälkeen ensimmäistä kertaa siviilihallinto on siirtänyt vallan toiselle taholle. Vaalit katsottiin monen, monelta taholta suhteellisen vapaiksi. 60 prosenttia oli äänestysaste ja se on 70 vuodesta lähtien korkein äänestysaste. Ja annan välittömästi edustaja Gallerille puheenvuoron tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, liebe kollegen Kollegen. Kiitoksia kollegat. Eli pari lukua ja faktaa ensin ja sitten vaihdan englanniksi sen jälkeen, koska nämä kaikki tiedot ovat saatavana englanniksi. 3. huhtikuuta vaalitarkkailuvaltuuskunta saapui Islamabadiin ja sitten 4. kesäkuuta eli ensi viikolla nämä ovet sulkeutuvat paikan päällä ja sitten heinäkuun toisella viikolla on sitten tämä kertomus, jossa esitetään suosituksia. Meillä oli 52 pitkäaikaista tarkkailijaa 26 tiimissä ja 46 lyhytaikaista tarkkailijaa. Ja sitten paikan päällä oli diplomaatteja ja myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunta. Meitä oli yhteensä yli 140. Euroopan parlamentin valtuuskunta johti Howitt ja Benien ja Zella. No sitten, nyt ei tarvitse pelätä, mitään ei tapahtunut näille pitkäaikaisille tarkkailijoille. Sitten viimeisimmät saatavilla olevat luvut yhteensä yli 36 miljoonaa äänestäjää kävi äänestämässä, ja se on noin 55 prosenttia, eli ei ihan 60, eli äänestysvilkaus oli 55 prosenttia, ja sehän oli viisi vuotta sitten 44 prosenttia. Silloin oli äänestä 35 miljoonaa. Eli tämä on huomattava edistys. Äänestysvilkkaus oli erilainen Islamissa 62 prosenttia ja suurimmassa provinssissa Vanjabissa 60 prosenttia ja Karachin alueella 54 prosenttia, KP Kaasi Kvahtumbarassa, Peshawarissa 45 prosenttia, Beluchistanissa 43 prosenttia ja, ja sitten Fatahin alueella, heimoalueella, äänestysvilkkaus oli 36 prosenttia. Ikävä kyllä vaalipäivänä oli, esityi väkivaltaa. 64 ihmistä sai surmansa. Sitten oli muitakin väkivaltaisuuksia, jotka liittyivät vaaleihin. Tällä hetkellä saatavana olevat tiedot tuloksista, joissa vaalipiireissä vielä ääniä lasketaan ja pitää vielä uusia vaalit niissä, joissa on vaalittu ehdokkaita, jotka ovat voittaneet myöskin toisessa vaalipiirissä. Ja sitten heidän täytyy valita, kumpaa vaalipiiriä edustavat. 29 paikkaa on vielä avoinna. PMLN on suuri voittaja, Lava Sharivin johtama puolue. He saivat ja 145 paikkaa ja suuri häviäjä on kansanpuolue, Pakistanin kansanpuolue. He saivat vain 31 paikkaa. Ja nollasta 28 nousi Hamkaran, PTI-puolueellaan 28 paikkaa siis, ja aluepuolue Karachissa, joka on ollut perinteisesti hyvin vahva, sai 18 paikkaa, ja sitten vielä islamistipuolue Jamaat, Jajui, sai 10 paikkaa, ja muut puolet saavat alle 10 paikkaa. Ja täytyy huomata, että hallituspuolue sai ainoastaan yhden paikan parlamenttiin. Sitten aikataulusta 20. kesäkuuta asti on vielä jälkivaaleja. Kyse on noin seitsemästä paikasta kansalliseen parlamenttiin. Ja järjestäytymiskokous parlamentissa on sitten ensimmäinen kesäkuuta, ensi viikolla siis, ja kolmas kesäkuuta asti, eli kolmen päivän aikana myöskin valitaan pääministeri, joka todennäköisesti on sitten Navas Sharif. Ja sitten englanniksi, koska haluaisin puhua näistä tiedoista, enkä nyt halua poiketa näistä englanninkielisistä tiedoista. Katsoimme, että vaaliprosessi on parantunut huolimatta tietyistä menettelyihin liittyvistä puutteista. Tärkeimpiä tuloksia olivat, että huomasimme, että demokratiaan viranomaiset ja äänestäjät ja ehdokkaat ovat sitoutuneet huolimatta siitä, että hyökkäyksiä esiintyi monissa osassa maata. Eli Karachissa, Beluchistani, Alfatassa. Ja suurimmassa Punjabin provinsissa ei ollut lähes mitään väkivaltaa, ja siellä yleensäkin äänestysvilkkaus oli korkeampaa kuin muualla. Pakistanin talibanit periaatteessa olivat todenneet, että vaalit ovat epäislamistiset ja ei, että ihmisten ei pitäisi äänestää. Ja se, että äänestysylkaus on noussut 44-55 prosenttiin, niin se osoittaa, että kansalaiset eivät tukeneet tätä äärikantaa. Sitten oli kohdennettu uhkia kolmeen puolueeseen, joita pidetään maallisina, eli kansanpuolue, Huomen puolue ja MQM Karachissa. Niitä vastaan Taliban oli ilmoittanut ja myöskin toteutti uhkauksensa. Eli uhka kohdistui näiden puolueiden ehdokkaisiin ja yksi ehdokkaista kuoli. Ja tällä tavalla he eivät pystyneet toimimaan ihan niin vapaasti kuin he olisivat toivoneet. Pakistanin demokraattinen edistys näkyy siinä, miten on edistetty vuoden 2011 jälkeen. Puolueita oli enemmän vaaleissa ja ehdokkaita oli yli kaksi kertaa enemmän. Vaalitarkkailuvaltuuskunta näki, että suurimmassa osassa maata jotkut puolet eivät pystyneet kampanjoimaan väkivaltauhan vuoksi. Aikaisemmin esimerkiksi Beluchistani jotkut puolet olivat poikottoineet vaaleja – esimerkiksi Partuun kansallismieliset, niin tällä kertaa he olivat vaaleissa mukana. Ja se oli sitten ylimääräinen uhka, koska Belgi separatistit, siis eivät islamistit, vaan separatistit olivat myöskin hyökänneet näitä vastaan, koska he eivät halunneet osallistua näihin vaaleihin. Yhä paljon enemmän oli naisia äänestäjinä ja myöskin ehdokkaita naisten osalta oli kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä kerralla. Pakistanissa on myöskin tietoa sukupuolijakaumasta äänestyskäyttäytymisen suhteen. Yleensähän Pakistanissa naiset ja miehet äänestävät erikseen. Heillä on eri äänestyspisteet, joko täysin eri pisteet tai sitten yhdessä pisteessä on sitten erilliset huoneet miehille ja naisille. Naisten poliittinen osallistuminen on kuitenkin rajallista. Vain 3,4 prosenttia paikoista meni naisille. Ja kun katsotaan valikysymyksiä, vaikkakin 86 miljoonaa äänestäjää oli rekisteröitynyt, niin mie- miehiä on 11 miljoonaa enemmän kuin naisia. Eli tämä on kysymys, joka täytyy vielä ratkaista. Ja ne, jotka eivät tiedä, naisille on 60 lisäpaikkaa varattu, joita vielä ei ole kyseenalaistettu, ja sitten kymmenen paikkaa ei-muslimeille. Eli sitten kun paikat on jaettu, 272 paikkaa, katsotaan puolueiden tuloksia, ja sitten suhteiden mukaan naisten paikat jaetaan. Eli jos saa 37 prosenttia paikoista, niin sitten myöskin saa 37 prosenttia naisille varatuista paikoista. Ja sama koskee myöskin muille kuin muslimeille varatuista paikoista, joita siis on yhteensä kymmenen. Uutta tällä kertaa oli se, että Pakistan ratifioi YK kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen, eli tämä oli ensimmäinen kerta, kun vaalit järjestettiin tämän sopimuksen alaisuudessa. Ja näitä sääntöjä sovellettiin ja on artikla 25, jossa on selkeästi todettu, mitä vaatimuksia on, jotta voi asettua ehdokkaaksi. Ja tässä on tapahtunut kehitystä, joka nyt ei viimeksi ollut niin oleellista, kun olin myöskin päätarkkailija vuonna 2008. Eli sovellettiin artikla 62 63 perustuslaista, joka liittyi ehdokkaiden vaalikelpoisuuteen. Siellä oli objektiivisia kriteereitä, eli täytyy maksaa veroja ja muita maksuja, ja sitten subjektiivisia kriteereitä, eli oletko hyvä muslimi. Ja tätä nyt sovellettiin eri tavalla niiden taholla, jotka vastaavat ehdokkaiden rekisteröinnistä, eli näiden 272 maalipiirin johtajat, eli he tarkistivat, ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia. Ja sitten on ollut merkillisiä päätöksiä. En nyt niistä kerro sen tarkemmin, mutta joissain tapauksissa jotkut ihmiset ovat oikeuden päätöksellä muuttaneet kantaansa. Sitten perustuslakia on muutettu. Esimerkiksi parlamenttiprosessi, joka liittyy Pakistanin vaalilautakunnan johtajan paikkaan. Ja tätä mekanismia pantiin täytäntöön myöskin näissä vaaleissa. Eli aikaisemmin, myöskin viime kerralla, päävaalilautakunnan johtaja oli presidentin nimettämä, eli se oli hyvin yksipuolinen menettely, mutta tällä kertaa, ja tämä oli suosituksia, joka tehtiin viime kerralla, nyt oli parlamentin komitea, joka sitten päätti viime kädessä yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajasta yli puoluerajojen. Ja se on tärkeä asia, joka vahvistaa Pakistanin uskottavuutta ja vaaliprosessin uskottavuutta. Eli vaalilautakunta ei heijastele enää näitä puolueiden välisiä kamppailuja. Ja tämä on osittain onnistunut siksi, ei pelkästään, mutta osittain myöskin siksi, että yksimielisesti nimettiin tämä vaalilautakunnan puheenjohtaja. Ja mielestäni tämä on pantava merkille. To conclude. Yes. Pyytäisin teitä päättämään puheenvuoronne. Yes, there are other... Niin, sitten vielä on vielä muita kysymyksiä, jotka ovat parantuneet, mutta eivät kuitenkaan täysin tyydyttävästi. Ja äänestäjien rooli on periaatteessa tällä kertaa ollut hyvin läpinäkyvä, eli ei ollut samanlaisia väitöksiä kuin viimeksi, että olisi väärennetty vaalituloksia. Ja voidaan myöskin todeta, että periaatteessa lehdistö oli vapaa verrattuna viime vaaleihin. No se ei kuitenkaan tarkoita, että siellä olisi katettu kaikki puolueet samalla tavalla. Ja meillä on tilastoja, jotka osoittavat, että sekä valtion omistamilla mediassa ja yksityisessä mediassa PDL-puolueessa eniten huomiota ja sen jälkeen tulivat muut puolueet. Eli tilanne nyt ei ollut mediassa täysin tasainen kaikille puolueille, mutta se ei nyt johtunut hallituksen puuttumisesta tilanteeseen, vaan se johtuu valinnoista, joita eri tiedotusvälineet, niiden omistajat tai järjestöt tekivät. Ja sitten ihan lopuksi vielä Ahmadin yhteisöä syrjitään edelleen koska toisin kuin muita vähemmistöjä, heidän pitää rekisteröityä erilliselle vaalilistalle, ja se johti sitten siihen, että valtaosa tästä yhteisöstä boikotoi vaaleja. Eli tämä ikävä kyllä on vielä ongelmallinen tilanne. Päätän nyt tähän. Jos haluatte lisää yksityiskohtia, niin niitä saa sitten minulta. Kiitos. Olit teidän lausuntonne sitten.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 demokratia on Euroopassa hyvin järjestetty. No tämä nyt oli vitsi. Ja haluaisin aloittaa onnittelemalla hyvää kollegaani Michael Galleria. Hän oli pääasiallinen vaalitarkkailija vuonna 2008 ja hänen kertomuksensa huomattavista parannuksista ne auttoivat meitä muita, jotka olivat siellä paikalla ja herra Benjen ja herra Sala ja muut meppikollegat, jotka olivat meidän mukanamme. Siis nyt oli todellakin ensimmäinen kerta, kun valta siirtyi siviilihallinnolta toiselle – armeijan johtaja kymmenen päivää ennen vaaleja piti puheen ja sanoi, että, että armeija ei puutu näihin vaaleihin. Kyseessä on demokraattiset vaalit. Enkä tiedä, uskoivatko kansalaiset tämän, mutta kyseessä on maa, jossa demokratia on vielä hyvin herkässä tilassa, mutta huomattava askel on otettu eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Mitä väkivaltaan tulee, me keskustelemme siitä, miten se siitä tulisi puhua. Tietenkin väkivalta minun mielestäni oli äh, järkyttävällä tasolla ja on tärkeää tämä mainita. Pakistanin talebanit äh, kohdistivat toimintaansa kolmeen puolueeseen ja tällä oli ehkä äh, vaikutusta tulokseenkin, emmekä me tarkkailijoina tätä voineet jättää huomiota oli yksi järkyttävä vaalitilaisuus, jossa oli käsiaseita ja siellä kuvattiin pommiattentaattia, joka oli kohdistettu ehdokkaaseen ja hänen kollegoihinsa. Ja on tärkeää, että tämäkin heijastuu siinä, mitä sanomme. Mutta se vaaliaktiivius, se oli aivan selvästi Pakistanin kansan ääni väärinkäytöksiä vastaan ja Balushistanissa ja alueilla, jossa väkivalta on ollut vallalla ja siellä ihmiset eivät antaneet itseään peloteltavan. Euroopan parlamentissa ja Euroopassa yleisesti ottaen, jos me ainoastaan puhumme väkivallasta mediassa, niin silloin me emme saa oikeaa kuvaa Punjabin alueella, jossa minä olin itse läsnä, siellä oli hyvin ystävälliset vaalit. Ihmiset olivat innoissaan osallistumassa ja suhteet puolueen jäsenten välillä olivat erittäin ystävällismielisiä. Ja nyt ensimmäistä kertaa kuulin syytöksiä tällaisista valmiiksi täytetyistä uurnista, mutta tämä hoidettiin loppujen lopuksi oikein enkä, ja sitten tulos oli se, että, että sitä ei ollut valmiiksi täytetty. Mutta se, että vaalikomissio sai järjestettyä eräällä alueella vaalit uudestaan, se on hyvä merkki. Minun mielestäni demokratia heijastuu parhaiten paikallisella tasolla – se, että saadaan paikallishallinto ja saadaan aito yhteys kansalaisten ja poliitikkojen välille aikaan, niin silloin meidän tulisi Euroopasta käsin tukea tätä Pakistanissa. Koska aikaa ei ole paljon, niin vielä kaksi kommenttia. Mitä tulee laajempiin vaalien vaikutuksiin, on selvää, että maan vakaus on olennaisessa asemassa turvallisuussyistä, koska kyseessä on valtaisa maa, joka on strategisesti tärkeä ja sillä on kauppa ja muitakin vaikutuksia alueelle ja laajemman maailmassa. Ja sieltä näyttäisi nyt olevan nousemassa suht vakaa enemmistö enkä ole koskaan nähnyt järjestelmää, jossa kännykän kautta voi rekisteröityä äänestäjäksi ja saada tietoa, missä äänestyspaikka on. En ole missään nähnyt näin paljon, näin tehokasta järjestelmää. 40 miljoonaa osumaa tuolla sivustolla oli ja minun mielestäni tämä on asia, joka tulisi myöskin mainita ja pitää mielessä, ei ainoastaan Pakistanin kohdalla, vaan myöskin ottaa se laajemmin käyttöön tietenkin Imran Khan ja se, että hän tipahti näyttämöltä ja joutui viettämään viimeiset vaalipäivät sairaalassa oli valitettavaa, mutta sitten Islamabadissa tuhansia kannattajia tuli paikalle ja hän sitten sairaalavuoteestaan järjesti, piti vaalikampanjaa yllä. Vaalien jälkeisessä lehdistötilaisuudessa meiltä esitettiin kysymyksiä siitä, miten tällä on vaikutusta Pakistanin GSP Plus-pakettihakemukseen. No, koska me noudamme vaalitarkkailijoiden käytännössääntöjä, niin me emme kommentoineet tätä, mutta välitin tämän kysymyksen kyllä eteenpäin ja tämäkin valiokunnan jäsenille. Oli suuri etuoikeus olla tällä vaalitarkkailumatkalla mukana. Se oli, nautin siitä vilpittömästi ja monet ihmiset eh, ja haluaisin vielä kerran kiittää Maikkulia ja muita kollegoja siitä, että Euroopan parlamentin valtuuskunnalla oli mahdollisuus eh, eh, olla näin tärkeässä asemassa. Kiitoksia edustaja Hauet. Sitten edustaja Chanok on puhe, puhujalistalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella sekä Gaaleria, joka on nyt puikoissa toista kertaa, ja sitten Labour-kollegani Richard Howardin koskettavien sanojen johdosta. Tämä missio ei ollut suinkaan riskitön liittyen Talibanien ja muiden ekstremistiryhmien fundamentalistien, fundamentalistiryhmien eh, takia. Toivottavasti tämä turvallisuus nämä turvallisuusjärjestelyt olivat riittävät koko prosessin ajan, koko mission ajan. Tiedän, että todellakin ensimmäistä kertaa nyt vallanvaihto tapahtui demokraattisesti ilman sotilaallista väliintuloa. Ja kaikki tapahtui rauhallisesti ja toivottavasti tämä takaa demokratian kehittymisen ja rauhan alueella. Toivottavasti pystyt vastaamaan nyt poliittisempaan kysymykseen koskien Pakistanin uutta hallitusta, joka kiinnostaa meitä myös. Sanoitte, että uusi pääministeri Sharif on oppinut kokemuksistaan siinä vaiheessa, kun äh, Musharraf syöksi hänet vallasta ja nyt hän on jälleen ehdokkaana. Mietin, että kuinka tämä on mahdollista. Olen Intian innokas ystävä ja hän on antanut vakavia lausuntoja toivoin, että Intia lähentyisi Kashmir-kysymyksessä Pakistania hän pyrkii sillan rakentamiseen tiettyjen jännitteiden liennyttämiseksi Mumbain tapahtumien jälkeen. Ja samanaikaisesti hän haluaa keskustella Pakistanin äh, maltillisten talibanien kanssa. Kuinka tämä yhtälö ratkaistaan? Onko tämä, tai kuinka ymmärrätte tämän? Onko tämä vain retorista kampanjointia vai onko kyseessä todellakin vilpitön yritys rakentaa siltoja sekä maltillisten talibanien että Intian suuntaan. Ja myöskin Lontoossa asuvat pakistanilaiset kristityt ovat huolenaiheenani ja samanaikaisesti hinduvähemmistö, joita mahdollisesti vainotaan uuden hallinnon alla. Onko tällainen vaara olemassa? The rapporteur for answers. Well, first of all, within the remit of... No, valtuukseni rajoissa tekisin loppuhuomautuksen. Sen jälkeen, kun meillä on nämä suosituksen loppukertomus, EUlla on ja seurantaohjelma, ja se on edelleen mukana tässä toiminnassa uuden parlamentin uusien viranomaisten ja vaalilautakunnan kanssa. Ja siellä tarkastellaan näitä täytäntöönpanokysymyksiä. Tämä on ratkaiseva kysymys jonka kautta jatkamme tätä viisivuotista yhteistyötä. Onko poliittista tahtoa, sen pitää puuttua. Ja tämä on meidän puoleltamme hyvä panos, jotta voimme vakauttaa maata. Ja mitä tulee muihin kohtiin, niin vaalin jälkeen olla selvää, että Ashwurista tulee pääministeri. Ja hän pyysi jopa Intian pääministerin virkanastujaistilaisuuteen. En tiedä, tuleeko hän paikalle, mutta se olisi kyllä symboli, joka liittyy myöskin Afganistanin tilanteeseen. Niin hän sanoi, että hän tulisi, mikäli Yhdysvallat vetäytyy Afganistanista. Jos olisi näin, niin tästä olisi apua. Voisimme vetäytyä Afganistanista ja se olisi paljon helpompaa. Eli asian voi nähdä tältä kannalta. pääministeri on jo paikalla, joten pyrkii lopettamaan puheenvuoronne. Um, so I think... luulin, että meillä on kaksi minuuttia, mutta okei. Okay. Niin, katsotaan sitten, miten tämä toimii. I can see short of time. Uh... No aikaa ei ole paljon. Tanokin syytökset kristillistä tai uskonnollisista vähemmistöistä. No Sharif ennen vaaleja antoi haastattelun Intian televisiolle – ja häntä omassa puolueessa kritisoitiin tässä, mutta se oli symbolisesti tärkeää lähentymisen kannalta Intian suuntaan. Eli tämä on hyvin toiveikas merkki. Ja sitten Pakistanin talebaneista on aivan oikein sanoa, että ehkä tätä aikaisemmin pidettiin rikollisjoukkona, mutta nämä uhkaukset ja hyökkäykset osoittivat, että kysymyksessä on järjestö, jota me, jonka me kaikki tuomitsemme. Ja Pakistanin ja Afganistanin Talebanin välillä on selkeitä yhteyksiä. Ja tietenkin kansainvälinen yhteisö sanoo, että Talebanin kanssa täytyy puhua, puhua tiukasti, mutta täytyy puhua. Ja nyt täytyy tarkastella, voiko tämä olla osa poliittista ratkaisua. Olen samaa mieltä pakistanilaisten poliitikkojen kanssa, jotka puhuvat samaan suuntaan. No Olen pahoillani hauit, mutta nyt täytyy lopettaa. Yes, we receive the Prime Minister. Nyt otamme vastaan sitten Serbian pääministerin. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let's open. Hyvät kollegat, nyt siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Toivotan nyt tervetulleeksi kollegani Elver Kukanin kanssa Serbian pääministerin Ivica Dacicen. Hän on Serbian pää- ja sisäministeri. Eli pääministeri. Viime tammikuussa kävimme keskustelua ja sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista kehitystä. Kosovoon liittyvä sopimus on huomattava saavutus ja äskettäin on myöskin sovittu täytäntöpanosuunnitelmasta. Onnittelut henkilökohtaisesta sitoumuksestanne ja nopea täytäntöpano on nyt hyvin keskeinen asia. Ja hallitus on viemässä maata EU-hun. Ja viime kuukausina korruptiota on torjuttu Serbiassa tehokkaasti. Myöskin oikeusvaltioperiaatteita pitää vahvistaa, korruptiota ja järjestäytyntä rikollista tulee torjua, ihmisiä perusoikeuksia on edistettävä ja ne ovat pohja sitten jäsenyysneuvotteluille. Kesäkuussa on sitten neuvoston kokous ja uskon, että jäsenvaltiot arvioivat maassa tapahtunutta edistystä myönteisesti samalla tavalla kuin me. Uskon, että tämä teidän kantanne ja nämä saavutukset vievät meidät kaikki oikealle tielle. Mehän tiedämme, kuinka hankalaa tämä on, koska on niin paljon tunnepitoisia, poliittisia, historiallisia, kulttuurisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän tilanteeseen. Ja toivottavasti nämä ongelmat voidaan ratkaista rauhanomaisesti ja voitte siirtää maatanne kohti Eurooppaa ja meitä kaikkia kiinnostaa nyt kuulla, mitä teillä on sanottavana. Pääministeri, olkaa hyvä. Poštovani gospodine Brok, poštovane dame i gospodo poslanici Europskog Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitän kovasti, että kutsuitte minut pitämään tämän esitelmän ulkoasiain valiokunnassa täällä Euroopan parlamentissa. Salikaa nyt aluksi minun esitellä teille, kuinka tyytyväisiä olemme Euroopan parlamentin viimeaikaiseen päätöslauselmaan koskien 18. huhtikuuta Euroopan unionin integra- integroitumisesta Serbian kohdalla. Eli Serbian hallitushan on saanut uutta potkua toimiinsa, uutta, uutta tuulta pur, purjeisiinsa Euroopan sanojen johdosta. Euro- Serbia on ryhtynyt merkittäviin toimiin eurooppalaisuutensa edistämiseksi. Euroopan neuvoston suositukset on otettu äärimmäisen vakavasti ja neuvottelupäivämäärä on meille aivan realistinen ja tavoitettava, saavutettava tavoite. Olemme ryhtyneet Pristinan kanssa neuvotteluihin poliittisella huipputasolla ulkoasiain korkean edustajan Ashtonin suojeluksessa ja hyvässä uskossa ja tarkoituksena on ollut löytää kestäviä ja pitkäaikaisia ratkaisuja molempien osapuolten tarpeiden tyydyttämiseksi. Vaikka poliittinen riski oli olemassa, niin 19.4. Serbia sai Pristinan kanssa sopimuksen aikaiseksi koskien Serbian, serbialaisten kohtaloita, kohtalosta. Ja tämä oli merkittävä askel Kosovon tilanteen ratkaisemisessa ja serbialaisten kohdan ratkaisemisessa. Kosovon itsenäisyyttä ei ole tunnustettu, mutta päivittäisen asiaan liittyvät asiat on nyt mahdollista ratkaista molempia tyydyttävällä tavalla. Tässä sopimuksessa sovittiin, että servienemmistöisillä enemmistöisissä kunnissa taataan kansallisten vähemmistöjen asema kansainvälisten sopimusten mukaisesti niin, että itsehallinto on taattu. Serbialaiset instituutiot Kosovo Metohjassa ovat Pristinan valvonnan alla, mutta autonomiaa kunnioitetaan sekä instituutioiden perustamisessa että niiden rahoittamisessa. Täytyy huomauttaa, että tässä ei minkäänlaista serbialaista tasavaltaa olla luomassa. EUn jäsenvaltiot tulkitsivat tilanteen joissakin tapauksissa tällä tavalla. Serbian ja Kosovan albaanialaisten välillä on nyt mahdollista luoda uudet suhteet ja saada aikaiseksi kaikille yhteisölle turvallinen ja vakaa tilanne. Tämä tulee edistämään myöskin uudenlaista nopeampaa talouden kehittymistä. Seuraavat välttämättömät vaiheet, jotta päästäisiin tähän määräaikaan neuvottelun aloittamisessa, on panna täytäntöön Pristinan kanssa saavutettu sopimus. Meidän etuimme mukaista on panna todella täytäntöön kaikki sopimuskohdat, eikä minkäänlaista epäselvyyttä siinä ole. Viime päivinä Serbia on hyväksynyt täytäntöönpanosuunnitelman, ja sallinnette, että vakuutan teille, että Serbian hallitus tekee parhaansa pannakseen sen täysimääräisesti täytäntöön, jotta saisimme poistettua viimeisetkin esteet päätökselle, joka tehdään Euroopan huippukokouksessa meitä koskien. Nyt sitten viittaisiin uudistuksiin, jotka Serbian hallitus hallitus on tehnyt. Esimerkiksi oikeuslaitosuudistuksessa olemme mukana kiinteästi. Tuomioistumia koskevaa lakia ollaan muuttamassa. Ja tuomioistuin akatemia, akatemian toimintaa tullaan kehittämään. Tulevana viitenä vuotena on tarkoitus saada aikaiseksi läpinäkyvä tuomioistuinjärjestelmä, joka edistää oikeusvaltiota ja oikeudenkäytön laatua. Hallituksen taistelu korruptiota vastaan on onnistunut erittäin menestyksekkäästi. Ja tämä tunnustettiin myöskin Euroopan komission ja parlamentin aihetta koskevissa mietinnöissä. Uuden strategian ja toimintasuunnitelman hyväksyminen korruption vastaisella alalla ovat hyväksymisvaiheessa ja tulevaisuuden strategia perustuu nollatoleranssiin korruptiota kohtaan ja oikeusvaltion edistämiseen. Näiden viranomaisten välinen yhteistyö ja myöskin poliisin ja syyttäjäviraston välinen yhteistyö ovat asioita, jotka osoittavat sitä, kuinka viime vuoden lopussa tehdyt lakimuutokset ovat saaneet muutoksia aikaan. Tänä vuonna pyrimme tekemään yksityiskohtaisempia muutoksia myöskin rikoslakiin, jolla saadaan aikaiseksi parempi oikeuspuitteisto korruption vastaiselle taistelulle ja, taistelulle ja myöskin eh, syrjinnän vastaiselle lainsäädännölle. Strategia tarkastelee erityisesti haavoittuvien sosiaalisten ryhmien aseman turvaamista. Toimenpiteisiin on ryhdytty myöskin valheellisten turvapaikanhakijoiden toiminnan ehkäisemiseksi ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Ja tällaiset luvut ovatkin merkittävästi alentuneet viime vuodesta. Serbian hallitus tekee parhaansa ratkaistakseen tämän siirtolaisuus- tai turvapaikanhakuongelman. Ja on syytä, markin, on syytä mainita, että viisumivapauden myöntäminen on asia, joka on vaikeuttanut tilannetta merkittävästi. Vähemmistöjen oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyen hallitus toimii aktiivisesti uuden strategian ja toimintasuunnitelman muodossa. Me pyrimme keskittymään haavoittuvimpiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka kärsivät syrjinnästä eniten. On huomautettava, että tämä on ensimmäinen valtion tasoinen asiakirja, joka käsittelee myöskin sukupuolisesti poikkeavien henkilöiden, sukupuoliselta suuntautumiseltaan poikkeavien henkilöiden asemaa syrjinnän kannalta. Tiettyjen vähemmistöjen asemaan liittyen voidaan todeta, että, että edistystä on saavutettu esimerkiksi neuvostossa, joka käsittelee kansallisten vähemmistöjen asemaa. On päätetty käynnistää uudelleen myöskin valtakunnan tasoinen neuvosto, joka käsittelee vähemmistöasioita. Viittaisin lopuksi kuitenkin vielä kaikkein tärkeimpään asiaan, eli taloussektoriin ja edistykseen sillä. Kuten tiedät, Euroopan unionin ja koko maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena Serbiakin on kärsinyt tilanteesta. Työttömyys on tärkein ongelma. Se on yli 25 prosenttia tällä hetkellä, ja palkat ja eläkkeet ovat hyvin matalalla tasolla. Elintason putoaminen on huomattavaa joskin tiettyjä indikaattoreita on olemassa siitä, että Serbia on pääsemässä eteenpäin. Kuitenkaan nämä positiiviset merkit eivät näy välttämättä päivittäisessä elämässä. Ja Serbian mahdollinen jäsenyys Euroopan unionissa olisi ilman muuta hyvä merkki siitä, että Serbiaan kannattaa sijoittaa. Kouluttamaton ja äh, matalapalkkainen henkilö kunta tai työväestö. Ja vapaakauppajärjestelyt ovat yksi meidän toimintatapamme liimaava piirre. Meidän neuvotteluprosessimme etenee parlamentaaristen, parlamenttien välisten yleiskokousten kautta. Ja Euroopan parlamentin tämä valiokunta on hyvin tärkeä Serbialle. Seuraavassa huippukokouksessa toivottavasti näitä Serbian ja EUn välisiä suhteita entisestään vahvistetaan ja pyydän, että pidätte yhteyttä läheisemmin yhteyttä myöskin Serbian parlamenttiin omien ö, yhteistyökumppaneittenne kautta ja avulla. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, viittaisin lopuksi vielä aiheeseen, joka on aivan yhtä tärkeää kuin taloudellinen kehitys, eli kaakois eurooppa eli koskien EUn laajentumispolitiikkaa. Sellaisen maan pääministerinä, joka käy kauppaa lähes kahden kolmasosan Euroopan unionin maiden kanssa haluaisin todeta, että laajentuminen pitäisi jatkua Euroopan unionissa. Sen ei pitäisi rajoittua Kroatiaan. Serbialla on ongelmia samanlaisia ongelmia kuin EUllakin. Ja EUn laajentumispolitiikka on osoittautunut olemaan sen historian onnistunein politiikan ala. Ja eurooppalaisten valtioiden keskinäiset suhteet ovat sen seurauksena parantuneet. Euroopan unionin olemassaolon ytimessä on laajentuminen ja Euroopan unioni on Euroopan rauhan tai. Serbia ei pyydä tässä mitään uusia sääntöjä kirjoitettavaksi itsensä varalle, vaan pyytää, että ne kriteerit, jotka jäsenyyteen liittyvät, ovat sovellettavissa myöskin meihin. Voimme vakuuttaa, että Serbia huolehtii omista vastuistaan ja Serbian integroiminen Eurooppaan on keskeisen tärkeää, jotta koko alueen integraatio voisi tapahtua. Euroopan unionin tulisi tunnustaa Serbian ponnistukset sillä tavalla, että Serbia ja koko sitä ympäröivä alue pääsisi lähemmäksi Eurooppaa. Ja lopulta pääsisimme EUn täysjäseneksi. Ja aivan lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä kaikkia tuestanne, siitä tuesta, jota monilta tämän parlamentin jäseniltä on tullut. Ja kiitoksia tuestanne myöskin Belgradin Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeelle vuonna 2020. monien eri kulttuuristen vaikutustensa johdosta, joita Serbialla on ollut historiansa aikana, se on maa, jolla on paljon annettavaa. Monesti se on ollut idän ja lännen välinen jakolinja. Siellä monet itse asiassa Rooman keisareista syntyivät Rooman valtakaudella. Esimerkiksi Kontantinus noin monta monta sataa vuotta sitten hyväksyi Milanon julistuksen jolla laillistettiin kristin usko Euroopassa. Kiitän nyt teitä kaikkia mielenkiinnostanne ja tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiinne. Ja kuten sanoin valiokunnan puheenjohtajalle jo totesinkin, kuulen mielelläni myöskin ehdotuksianne siitä, mitä olisi hyvä nyt tehdä. Serbia on menettänyt paljon aikaa BKT Serbiassa on 65 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 1989. Tämän päivän Serbia ei voi edetä pienin askelin. Meidän täytyy harppoa eteenpäin. Juuri siksi, että meidän kansalaisemme kärsivät vaikeista olosuhteista tänä päivänä. Mutta kun otetaan suuria askeleita ja tehdään pitkiä suuria matkoja, esimerkiksi matkoja kohti Euroopan unionia, on alettava ensiaskeleilla, jotka ovat aina niitä kriittisimpiä askeleita. Ja uskon, että nämä ensiaskeleet on jo otettu. Ja voin vakuuttaa teille, että me tulemme toimimaan hyvin vastuullisella tavalla lähestymistavassamme ja pyrkimyksissämme panna täytäntöön kaikki se, mitä on sovittu Pristinan kanssa solmitussa sopimuksessa. Kiitoksia. Uh, uh, Thank you very much. The floor has, Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kukaan. Very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Toivotan pääministerin Dajicin erittäin lämpimästi tervetulleeksi tänne. On hienoa, että olette nyt täällä Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa. Itse tunnen tämän alueen ja maan jokseenkin hyvin ja tiedän varsin hyvin, että kun pannaan täytäntöön muutoksia, joita on käynnistetty, niin siihen vaaditaan henkilökohtaista ja poliittista rohkeutta. Siksi minua rohkaisevat nämä tulokset, joita Serbian uusi hallitus on saanut aikaan. Ja muistan, että aikoinaan ohjelma, jonka pohjalta koalitio muodostettiin, siinä todettiin, että haluat sitten edetä Eurooppaan eurooppalaisella tavalla. Ja on rohkaisevaa, että tähän mennessä te olette pitäneet lupauksenne. Ja teillä on monia esimerkkejä tästä osoituksena. Tämä on hyvin tärkeää, ja koska olette nyt menneet näin pitkälle näissä toimissa, niin kannustan teitä jatkamaan. Tiedän, että se on hankalaa, mutta uskon, että teillä on meidän kaikkien tuki. Myöskin Kakkois-Euroopan valtuuskunnan jäsenet ovat kiitollisia siitä, että olitte henkilökohtaisesti käytössä, kun olimme Belgradissa, ette olleet kansanvallan viittä minuuttia, vaan kaksi tuntia. Ja ne olivat hyvin mielenkiintoiset ja jännittävät kaksi tuntia. Ja olimme tyytyväisiä keskusteluihin ja odottelemme teitä uudestaan vastaan joko siellä paikan päällä tai sitten täällä parlamentissa. Historiallinen muutos Serbiassa ja se, miten se nyt sijoittuu suhteessa Euroopan unioniin, on tietysti valtava tehtävä, mutta olette osoittanut meille, että te olette päättänyt toimia tällä tavalla ja että jatkatte tällä tiellä. Eli teillä on kaikki meidän tukemme. Pääministeri, haluaisin kiittää näistä tiedoista. Ne olivat hyvin selkeitä, ymmärrettäviä tietoja. Ja esittäisin teille yhden kysymyksen. Ehkä olisi hyvä, että teillä on nyt mahdollisuus kertoa vähän filosofiasta yhden kysymyksen yhteydessä, joka ihan turhaan herättää huolestuneisuutta täällä parlamentissa. Eli Serbia ja Venäjä. Jotkut katsovat, että venäjämieliset elementit politiikassanne ovat liian voimakkaita. Ja jotkut ovat kritisoineet tätä asiaa. Se, että on hyvät suhteet Venäjään, ei tietenkään ole väärin. Kaikki haluavat olla hyvissä väleissä Venäjän kanssa. EU myöskin mutta teidän tapauksessanne on tiettyjä epäilyksiä sen suhteen, koska tämä nyt on historiallinen kysymys. Serbialla on historialliset yhteydet Venäjään. Eli voisitko kertoa meille filosofiaanne ja kantaanne tähän kysymykseen? Varmaan ennaltaehkäisevällä tavalla voitaisiin varmistaa, ettei ole turhaa spekulaatiota tästä kysymyksestä. Kiitos. Colleagues, I have a long... Hyvät kollegat, minulla on pitkä lista puheenvuoropyyntöjä, joten jokaisella on käytettävissään kaksi minuuttia. Olkaa hyvät. Kacin. Sakacin ensin. Kiitoksia puheenjohtaja, edustaja Provera. ja vidim vašu posetu parlamentu. Kiitos, puheenjohtaja. Uloge Narodne skupštine. Kiitokset pääministerille teidän vierailunne. Täällä on suuri kannustin teidän maanne tiellä eurooppalaisen integraation ja toivon, että teidän esiintymisenne täällä toimii lisärohkaisuna ja jotta ennätysajassa voidaan toimia tehokkaasti, jotta hallitus saa vihdoin viimein päivämäärän neuvottelujen alkamiselle. Eli vierailunne parlamentissa on rohkaisu meille joiden täytyy selittää kollegoille, miksi Serbia on ansainnut neuvottelujen alkamiselle päivämäärän teidän vierailunne jälkeen tämän selittäminen tulee olemaan paljon helpompaa. Aivan erityisesti arvostamme Serbian roolia esimerkkinä, jota on hyvä tutkia. Se voi toimia esimerkkinä Makedonialle, Bosnia-Herzegovinalle, ja jotta sitten siirrytään taivaallisesta Serbiasta maanläheiseen Serbiaan ja maanläheiseen tilanteeseen, eurooppalaistamiseen Serbiassa. Teitä täytyy onnitella ponnisteluistanne tähän saakka ja suhteista herra Daciin. Niitä pitää pitää silmällä Euroopassa ja muuallakin. Haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin täytäntöönpano. Mitä te aiotte tehdä tai hyväksyä kansallisessa parlamentissa? Mikä on tilanne esimerkiksi televiestinnässä, energiassa? Määräpäivänähän oli 15. Mitä näistä luvuista on sovittu. Ja tänään mediassa puhutaan hallituksen uudelleenjärjestämisestä ja haluaisin tietää, missä mielessä haluatte sitä muuttaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän ulkoasiaan valiokunnan valiokuntaan pääministeri ja onnittelen siitä, että olette allekirjoittaneet sopimuksen Kosovan kanssa. Tällä tavalla voidaan nyt parantaa menneisyyden haavoja. Tämä on Euroopan yhdentymistä. Uskon, että suvaitsevaisuudella ja vuoropuhelulla ja sillä, että unohdetaan tietyt vanhat lähestymistavat, voidaan päästä eteenpäin. Pääministeri, Haluaisin nyt esittää teille seuraavan kysymyksen. Olette varmaan samaa mieltä siitä, että tästä nyt puhutaan hyvin paljon mediassa, Serbiassa ja muissa entisissä kommunistivaltioissa. Eli se, että saadaan pääsy entisen Jugoslavian kommunisti arkistoihin – Tiedän kyllä, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja tätä vastustetaan ei pelkästään Serbiassa, johtuen siitä, että tällainen agenttijärjestelmä käsittää ihmisiä myöskin diplomatian ja politiikan ja kirkon piiristä. Omassa maassani Bulgariassa tilanne oli hyvin samanlainen. Onko teillä mitään lopullista näkemystä vai ettekö haluaisi avata näitä arkistoja? Kokemusten mukaan totalitarismin jälkeiset maat Euroopassa, jotka ovat toimineet tällä tavalla, olivat paljon menestyksekkäämpiä verrattuna niihin maihin, joissa näitä luottamuksellisia tietoja ei paljastettu. Ja toivotan Serbialle menestystä matkalla Eurooppaan ja voitte luottaa apumme. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Raucekilla, joka on Länsi-Balkanin työryhmän puheenjohtaja. Hyvin tärkeä työryhmä. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa AFET-valiokuntaan. Haluaisin onnitella teitä rohkeudestanne, koska tiedän kuinka vaikeaa on käsitellä näin äh, historiallisesti, emotionaalisesti ja kulttuurisesti äh, herkkiä asioita. Eli onnittelut äh, rohkeudesta tämän Kristiinan kanssa aikaansaadun sopimuksen suhteen. Ja tässä puhuttiin jo täytäntöönpanosta. Kaikki olemme samaa mieltä, että tässä otettiin askel oikeaan suuntaan. Sosiaalidemokraattisessa ryhmässä me arvostamme myöskin uudistuksia. Nyt te puhuitte oikeuslaitoksen uudistaksista, vähemmistöistä, oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista. Olette oikealla tiellä. Ja meidän mielestämme tästä hyvästä teidät tulisi palkita. Nyt EUn ja hallitusten tulee pitää kiinni lupauksistaan. Ja Serbia seuraavassa huippukokouksessa sen tulee saada neuvottelujen aloittamiselle päivämäärä. Tämä on meidän kantamme. Te puhuitte vuodesta 2020 ja siitä, kuinka tärkeää se tulee Belgradille olemaan. No, tämä vuosi 2020 tulisi pitää mielessä, kun puhumme laajentumisesta kun puhumme kehityksestä, emme ainoastaan Belgradin, vaan koko Serbian kehityksestä. Serbia on strategisesti tärkeä, erittäin olennainen maa koko Länsi-Balkanin kannalta. Ja nyt sitten pääsen kysymykseeni. Te puhuitte taloudesta. Me tiedämme, kuinka hankala taloustilanne on entistä enemmän työttömiä. Eli tarvitaan strategisia infrastruktuuriprojekteja. Tässä mieleeni tulee esimerkiksi se, että yhdistettäisiin saataisiin Belgradiin moottoriteitä ja nopeita junia esimerkiksi Budapestista, Kreikasta, Makedoniasta, Bukarestista, Sofiasta. Eli nämä, nämä projektit auttaisivat talouden kehittämisessä. Eli miten te tällaisen näkisitte? Kiitos. Thank you, Miss Brandner. Kiitoksia sitten, Dusta Brandner. Dank und äh, Kiitoksia ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Aluksi haluaisin onnitella teitä siitä, mitä te olette hyvin rohkeasti ja kaukokatseisesti olette tehneet maassanne. Ja meidän täytyy todella nähdä, että te olette pitkäjänteisesti sitoutuneet näihin kysymyksiin, ja se on tietysti erittäin hyvä asia, ja onnittelemme teitä siitä. Ja tietysti toivomme, että jatkatte tällä tiellä vielä pitkään. Pari lyhyttä kysymystä ja yksi huomio. Ja sitten kysymys, joka liittyy siihen, mitä te aiotte tehdä, jotta pohjois Kosovon servit saadaan myöskin mukaan tähän hankkeeseen. Eli millä tavalla saadaan ymmärrystä sille, mitä suunnittelette? Tämä on tärkeä kysymys. Tietysti paljon ei ole mahdollista tehdä, jos paikan päälle ihmisiä ei saada hankkeisiin mukaan. Eli mehän tiedämme, kuinka hankalaa täytäntöönpano saattaa olla. Ja toinen kysymys, se on vähän täsmällisempi, eli integraatio Kosovon poliisikysymyksissä. Eli millainen hanke teillä on käynnissä, jotta voidaan sitten testata yksittäisiä henkilöitä, jotka ylittävät, jotka menevät poliisin, tutkitaanko heidän menneisyyttä, mitään. Ja esimerkiksi siitä, jos heillä on hiukan hämäriä tapahtumia menneisyydessä, eli tästä haluaisin kuulla vähän lisää. Ja sitten te puhuitte tilan, taloustilanteesta Serbiassa ja että näette nyt tunnelin päässä valoa. Tietysti teillä on erittäin vaikea tilanne ja uusimmat tiedot ovat todellakin hälyttäviä. Ja ne edellyttävät lisätoimia ja kriisin aikana tämä nyt ei ole mikään helppo tilanne ja voimme taata, että Saksassa edelleen taistellaan Serbian puolesta. Me tuemme edelleen laajennemista edelleen Kroatian jälkeenkin ja meidän puolueemme ainakin on tällä kannalla. Kiitos. Sitten Tanak. Ähm, Arvoisa puheenjohtaja, pääministeri Dacis, tervetuloa ECR-ryhmän puolesta myös. Olen Serbian vanha ystävä ja tietenkin olen iloinen Belgradin ja Pristinan välistä sopimuksesta, oikein iloinen. Minun ehdotukseni ja ennakointeni katsoo enemmän tulevaan ratkaisuun, joka perustuu mahdollisesti tarkempaan jaotteluun sopimuksen osien välillä. Viimeinen Jugoslavian kuningas joka, jota, johon Francesca Branner viittasi, eli jotkut nationalistiset elementit ovat mahdollisesti iloisempia tulevasta tilanteesta. Kuinka käsittelette sitä? Ja eilen Bosnian, Serbian pääministeri totesi, että Brysselissä haluttaisiin sulkea Pohjois-Serbian väestö tästä tästä prosessista? Eli kuinka ratkaisette tämän kysymyksen niin, että myöskin serbit saataisiin mukaan tuolla pohjoisosassa Kosovoa tähän prosessiin? Eli Mitrovitsan pohjoispuolella olevat serbienemmistöis, serbienemmistöiset kunnat olisivat, olisivat asemansa suhteen turvallisessa tilanteessa. Ja sitten myöskin Montenegron mietinnöstä, jossa olen mietinnön esittelijänä. Haluaisin kysyä, kuinka asiat etenevät sillä suunnalla. Katsotteko, että teidän maanne pystyisi pääsemään Montenegron kanssa samaan tahtiin ja pääsemään EUn jäseneksi samaan aikaan. Ja entäpä sitten Makedonia, joka on jäänyt hieman jälkeen? Voisitteko käyttää vaikutusvaltaanne suhteiden parantamiseksi ja nimikysymyksen ratkaisemiseksi? Ja sitten viimeinen hankala kysymys. Kroatia on liittymässä jäseneksi, mutta kysyisin, onko Kroatian jäsenyys ehkä jonkinlainen este tai hidaste teidän jäsenyydellenne, koska tehän olette konfliktissa Kroatian kanssa olleet jo yli vuosikymmenen ajan. Thank you. Kiitoksia sitten Savela. Uh, Mr. Prime. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä pääministeri, tervetuloa. On kunnia ja etuoikeus saada teidät tänne parlamenttiin ja me toivomme teille kaikkea hyvää Serbian ja alueen suhteen. Neuvottelujen aloittaminen on loppu pitkälle odotukselle tällä alueella. Minun kysymykseni olisi, minkälaista välitöntä paikallisen yhteistyön aloitetta te odottaisitte ja miten te haluaisitte naapurimaiden hyötyvän tästä historiallisesta hetkestä? Kiitos. Thank you. Mr. Bostinaru. Kiitoksia. Sitten Bostinaru. Presidente. Mr. Prime Minister. Kiitoksia. Tervetuloa pääministeri ja heti aluksi voin sanoa, niin minä istun täällä. Eli olisi nyt helpompaa Serbian ystäville järjestää tapahtuma viranomaisten kanssa, jotta voisimme keskustella matkastaan Eurooppaan. Mutta nyt vaihdan sitten romaniaksi. Haluaisin todeta pääministeri ja myöskin kollegoilleni, että ainoastaan ne, jotka ymmärtävät tämän tilanteen monimutkaisuuden ja valtavan vastuun, joka teillä nyt on, ja millaista rohkeutta Pristiinissa ja Belgariassa vaaditaan, jotta näitä historiallisia askeleita on voitu ottaa. Eli myöskin Belgradin puolueelle totesin, että me arvostamme kyllä sitä, että kun ajatellaan vähemmistöjä ja enemmistöpuolueita, niin kaikki ovat mukana tässä sopimuksessa. Se on historiallista. Ja samalla sanoisin myöskin, että tästä lähtien tilanne tulee olemaan vähemmän hankala. Ei ole mitään syytä luoda Serbian osalta uusia vaatimuksia ja uskon, että neuvosto määrittelee aikataulun jäsenyysneuvotteluille. Serbian roolihan alueellisen integraation kannalta on hyvin keskeinen. Eli me arvostamme sitä, mitä hallituksenne on viime aikoina tehnyt. Kiitoksia. Spoštovani predsedujoči, spoštovani gospod predsednik vlade Republike Srbije, da bi se izognili totalni... Puheenjohtaja. Ja pääministeri, puhun sloveniaksi. En halua tässä takellella eri kielten kanssa. Haluaisin onnitella teitä, hyvä pääministeri, teidän henkilökohtaisesta politiikan uudistuksestanne Tämä uusi politiikka, josta olette sopineet koalitiokumppaneittenne kanssa, on näyttämässä tietä ja valaisemassa tietä kohti modernia Eurooppaa. Vuosia sitten aikaisempi puhemiehemme valmisteli Kosova koskevaa suunnitelmaa. Ja näkisin, että suurin osa tästä suunnitelmasta on pantu nyt täytäntöön tässä uudessa suhteessa, josta te olette sopineet Pristinan kanssa. Ja haluaisin todeta seuraavaa. Serbialla tai Serbia on saanut aikaiseksi uudenlaisen poliittisen linjan ja toivottavasti siitä tulee Euroopan unionin jäsen. Olisin iloinen, jos näin käy. Minulla olisi kaksi kysymystä teille nyt. Koskien poliittisia toimia Voivodinan itsenäisyyteen liittyen, kuuluvatko nämä hallituksenne poliittiseen linjaan vai jätättekö Voivodinan jonkinlaiseksi politiikan avantgardistiseksi elementiksi. Ja sitten Kosovan pohjoisosan neljää kuntaa koskeva kysymys. Ettekö näkisi, että tämä ei kuulu siihen järjestelmään, josta sovitte sopimuksessanne Pristinan kanssa? Vai kuuluuko se tähän sopimukseen? Toivottaisin teille parhainta onnea ja menestystä ja toivottavasti onnistutte vakuuttamaan serbialaisen yleisen mielipiteen siitä, että politiikallanne tulee olemaan onnea ja onnistutte noudattamaan niitä äh, normeja ja standardeja, joita vaaditaan Euroopan unionin jäsenyyden saavuttamiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääministeri, on kunnia ja ilo saada teidät keskuuteemme. Olen varjoesittelijänä Serbia-mietinnössä ST-ryhmästä. Haluaisin onnitella teitä siitä positiivista tavasta, jolla kosova asia on käsitelty. Ja kuten monet kollegat ovat jo sanoneet, tämä on esimerkki muille. Sen tulisi olla esimerkkinä muille paikallisille konflikteille. Ja nyt Euroopalla ei ole enää mitään tekosyitä. Täytyy käynnistää neuvottelut EUn ja Serbian välillä mahdollisimman nopeasti. Minun poliittinen ryhmäni tulee tukemaan teitä kaikissa ponnisteluissa, uudistuksissa. Me tiedämme, että haasteita on vielä paljonkin Serbian hallitukselle monellakin osa-alueella, mutta koko parlamentti tulee olemaan rinnallanne. Kuten monet kollegat ovat jo esittäneet kysymyksiä suhteista monien maiden kanssa, niin haluaisin teidän mielipiteenne Serbian ja Turkin välistä suhteista. Me tiedämme, että edellinen hallitus lähensi suhteitaan Turkkiin. Mikä teidän kantanne on? Kiitos. Ms. Lunacek. Ja vielä edustaja Lunacek viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja vihreän puolesta haluaisin toivottaa teidät myöskin tervetulleeksi tänne ulkoasian valiokuntaan. Itse olen ollut Kosovon asian esittelijänä ja arvostan sitä, mitä te ja hallituksenne olette tehneet viime vuodesta lähtien. Kun tapasimme viime vuonna ennen, kun aloititte virassanne, olitte silloin jo sitoutunut tähän ja kuten kollega Kukan totesi, haluaisin kiittää teitä tästä poliittisesta ja henkilökohtaisesta rohkeudesta, kun olette lähteneet tälle maratonille, joka alkoi viime vuonna. Te olette jo nyt lähellä tätä 40 kilometrin rajapykkiä, eli pari kilometriä vielä puuttuu, jotta saatte tämän maratonin päätökseen. Ja todellakin toivon ja rohkaisemme teitä edes etenemään. Ja tämä sopimus Serbian ja Kosovan välillä on hyvä ja olisi hyvä, että te saatte aikataulun jäsenyysneuvotteluista ja että Kosovo saa myöskin aikataulun assosiaatiosopimusta varten. Kaikilla maratonilla on esteitä ja haluaisin esittää pari kysymystä. Tänä viikonloppuna on Kakkois-Euroopan huippukokous. Siellä on pääministereitä, ulkoministereitä, presidenttejä mukana. Ja olen kuullut, että ikävä kyllä, vaikkakin kutsu on lähetetty Kosovon presidentille ja ulkoministerille, niin he eivät pääse itse paikalle. Ja olen myöskin kuullut, että jotkut suurlähetystöt eivät vielä täysin noudata tätä sopimusta, että Kosovon edustajat ovat mukana kokouksissa, konferenssissa ja muualla. Eli todellakin haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä, jotta kaikki Serbian viranomaiset ja instituutiot noudattaisivat sitä, mitä te olette saaneet aikaan hallitustasolla. Tämä on tärkeä maallenne, jotta voitte edetä, ja tähän saatte kyllä meiltä täyden tuen. Kiitos. Now I give the floor. Ja nyt annan puheenvuoron herra Pierre Mirellille, joka edustaa laajentumispääosastoa. Kiitos. On suuri kunnia ilmaista, kuinka suuresti arvostamme Serbian historiallista liikettä ja aivan henkilökohtaisesti teille, herra pääministeri, siitä visiosta, jota te olette osoittaneet ja näyttäneet viime kuukausina, kun neuvotteluja on käyty Kosovon kanssa ja välittäjänä neuvottelussa on ollut parlamentar Ashton. Visio, joka teitä lainatakseni sai inspiraatiota rauhanprosessista. Ja te olette ollut aktiivisesti mukana dialogissa, ottaneet rohkeita askeleita ja askeleita ja myöskin mainostaneet tätä kotimaassanne, eli niitä voi vain ihailla. Ja myöskin komission positiivinen suositus jäsenyysneuvotteluista on osoitus tästä. Me tietenkin odotamme, että toimintasuunnitelmaa täytäntöön pannaan ja myöskin muut sovitut asiat toteutetaan ja toivon mukaan sopimukseen päästään hyvin nopeasti energiasta ja televiestinnästä. Tämä Kosovon suuntaan tapahtunut liike on tärkeä kansalaisten kannalta tietenkin, mutta myöskin alueen vakauden kannalta ja myöskin siinä mielessä, että se on positiivinen esimerkki muille kahdenvälisille avoinna oleville konflikteille alueilla. Hiljattain komission jäsen Fyyle vieraili Serbiassa. Hän keskusteli uudistuksista, joihin hallituksenne on ollut sitoutunut, ja me odotamme, että strategiat oikeuslaitoksessa, korruption vastaisessa taistelussa – ja niin edelleen saadaan vihdoinkin päätökseen meidän suositustemme mukaisesti, koska nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, aivan kuten puheenjohtaja Brockkin mainitsi. Ja tästä syystä minunkin toiveeni ovat korkealla, kuten monet Euroopan parlamentin jäsenetkin ovat täällä ilmaisseet. Toiveet ovat korkealla sen suhteen, että kesäkuun lopussa Serbia pääsee seuraavaan vaiheeseen EU-jäsenyydessään. Ja tämäkin tulee olemaan hyvin positiivinen viesti koko tälle alueelle. Kiitos. Merci. E- kiitoksia. No sitten, tässä oli paljon kysymyksiä. Nyt on vastausten aika. Hvala puno, gospodo poslanici. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat ja hyvät parlamentin jäsenet. Nämä kysymykset ovat paljon helpompia kuin ne, joihin joudun vastaamaan Serbian parlamentissa, koska meillä esityslistalla on yleensä talousasioita. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka käyttivät puheenvuoron. Ja kiitän teitä kiinnostuksestanne Serbian tilanteeseen. Haluaisin kiittää rohkaisun sanoistanne ja tuen sanoistanne. Ja kysymykset, joita otitte esille, ovat sellaisia, että uskon, että niihin jo joihinkin vastasinkin, mutta kenties korostan tässä vielä jota, joitakin seikkoja. Täytäntöönpanosta toteaisin, että täytäntöönpanosuunnitelmasta on sovittu ja siinä määritetään määräajat ja toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä – ja tällä suunnitelmalla on useampi osa. Ensinnäkin lainsäädännön muutokset, joka on aivan keskeinen osa täytäntöönpanon kannalta, ja jotta sopimus saataisiin molemmilla puolilla pantua täytäntöön. Ja toinen kysymys koskee poliisia ja tuomioistuinlaitosta ja paikallisvaaleja, jotka järjestetään syksyllä. ja yhteisöiden järjestäytyminen vaaleihin mennessä. Työryhmät kokoontuvat näistä asioista aivan tulevina päivinä. Ja odotamme kyllä, että joitakin vaikeuksia on edessä. Mutta yleisesti ottaen sopimus tai mm, suunnitelma saadaan pantua täytäntöön. Tämän suunnitelman, täytäntöönpanosuunnitelman rinnalla jatkamme keskusteluja energia- ja televiestintäasioista, joille meillä on myös asetettuna määräajat. Ja tämäkin asia on tärkeää molemmille osapuolille. Meidän on myöskin ponnisteltava merkittävästi ja osoitettava tahtoa, jotta saadaan aikaiseksi kompromissi. Meillä on ollut hyvin selkeä linjainen lähestymistapa. Me emme ole keskustelleet ollenkaan statuskysymyksistä. Koko tämä dialogi on käyty statuksen kannalta täysin neutraalissa sävyssä. Eli kyse ei ole siitä, että Serbia tunnustaisi Kosovon itsenäisyyden, vaan me olemme hyväksyneet sen, että keskustelemme Kosovosta 1211 päätöslauselman nojalla ja keskustelemme Serbian, äh, tai keskustelemme kansalaisten osallistumisesta Kosovon poliittiseen elämään. Ja tämä tietysti tarkoittaa joidenkin olemassa olevien instituutioiden muuttumis, muuntautumista ja ö, siirtymistä toisenlaiseen ö, järjestelyyn sopimuksen seurauksena. On tärkeää, että serbit Kosovon pohjoisosassa ja serbit yleensäkin osallistuvat sopimuksen täytäntöönpanoon. Sopimustahan ei voida panna täysin täytäntöön, jos täytäntöönpano on täysin Belgradin käsissä. Sen takia meidän täytyy päästä poliittiseen vuoropuheluun näiden kansanryhmien kanssa ja niinpä minä itse ja varamieheni herra Vucic Kävimme Kosomossa ja myöskin sillä pohjoisosissa Kosovoa ja totesimme tuolloin, että me haluamme todella saada väestön osallistumaan mahdollisimman täysimääräisesti sopimuksen täytäntöönpanoon. Kuten tiedätte, täytäntöönpanon suunnitelma sisältää sen ajatuksen, että tuomioistuimet ja poliisi siirretään tai integroidaan uusiin instituutioihin uuden lainsäädännön nojalla ja tämän tulisi tapahtua vuoden loppuun mennessä. Sitten meillä on myös lyhyen aikavälin tehtäviä, jotka täytyy saada valmiiksi 28. kesäkuuta mennessä, mutta prosessia ei saada täysin valmiiksi vielä tuohon päivämäärään mennessä. Tärkeää kuitenkin on se, että kaikki täytyy saada vakuutuneeksi siitä, että että tämä neuvottelustatus saataisiin aikaiseksi. Haluaisin korostaa vielä Rova Ashtonin roolia ja hänen positiivista vaikutustaan neuvotteluissa, joita kävimme. Kun Hillary Clinton ja Lady Ashton tulivat vierailulle Belgradin ja presidentti Nikolic ja minä itse kävimme keskusteluja heidän kanssaan ja järjestettiin lehdistötilaisuus, niin molemmat vieraamme olivat kovin vaikuttuneita siitä, että lehdistötilaisuudessa sanoin juuri kaiken sen, mitä olin sanonut itse kokouksessakin, koska he, he sanoivat, että yleensä kokouksessa puhutaan yhtä ja lehdistölle sitten kerrotaan toista. No, tämä tarkoittaa sitä, että me voimme keskustella toistemme kanssa hyvin suoraan ja rehellisesti pystymme kertomaan kantamme ja mitä voimme tehdä ja mitä emme. Koska teillä oli hyvinkin spesifejä kysymyksiä esimerkiksi hallituksen uudelleen rakentamista ja paikkajakautumista, niin nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista keskustellaan tulevaisuudessa. Mutta kun otetaan käytettävissä, huomioon käytettävissä oleva aika, niin voidaan todeta, että Serbia tarvitsee poliittista vakautta, jotta uudelleenrakennusta voisi tapahtua. Ja ministeripaikkajaosta emme nyt pysty vielä tällä hetkellä sanomaan, että kuka, kuka lähtee ja kuka jää. Edustaja Kovacek puhui myöskin aikaisemman Jugoslavian, entisen Jugoslavian arkistojen avaamisesta. No, en ole ihan niin nuori kuitenkaan, enää olen 47-vuotias, mutta en usko kuitenkaan, että kuulun itse sinne entisen Jugoslavian arkistoihin. Mutta minulla ei ole mitään vastalauseita sen suhteen, että tätä aihetta käsiteltäisiin, koska kaikki sellainen, mikä ei vahingoita alueen tai, tai valtion kansallisia intressejä, on mahdollista keskustella. Ja mitä tulee naapuripääkaupunkien, naapurimaiden pääkaupunkien ja meidän välisiin kulkumahdollisuuksiin ja yhteyksiin, niin olen täysin samaa mieltä. Alueellamme on paljon maantieteellisesti meitä lähellä sijaitsevia pääkaupunkeja, mutta, mutta liikenne on vaikeaa. Ei ole esimerkiksi lentoyhteyksiä, rautatieyhteyksiä. Ja sen takia on hyvin tärkeää saada aikaiseksi myöskin käytävä 10 ja käytävä 11, jotka suuntautuvat sinne Montenegron suuntaan. Ja myöskin Romanian ja Sarajevon kanssa on saatava moottoritieyhteydet aikaan. Ensimmäisessä kokouksessa me Touchin kanssa ehdotin, että Pristinan ja Anishin eteläserbialaisen kaupungin välille rakennettaisiin moottoritie. Ja sieltä sitten tie jatkuisi Unkarin ja Bulgariaan. Tuolla reitillä on hyvin paljon raskasta liikennettä ja tie on huonossa kunnossa. Ja täytyy sanoa, että saimme aikaiseksi sopimuksen hyvinkin vaikeista kysymyksistä Thatchin kanssa Lady Ashtonin avustuksella, mutta emme saaneet sopimusta kuitenkaan aikaiseksi tuosta moottoritiestä, koska me ehdottimme, että rahoituksesta huolehtisi Euroopan unioni ja minkälaista vastausta ei ole vielä tuohon kysymykseen tai vaatimukseen tullut. Mutta todellakaan sopimusta ei tuohon kysymykseen saatu Rova Ashtonin kanssa. Emme voi tietenkään odottaa vain EUlta rahaa, mutta nämä tällaiset aloitteet, joita hallitukseni ja koalitioni täysin tukevat, ovat tämän kaltaisia. Mitä tulee sitten poliisihenkilökunnan integrointiin, jotka siis siirrettäisiin muihin rakenteisiin, niin mielestäni siinä periaate on hyvin selkeä. On hahmoteltu, että armahduslakia pitäisi soveltaa, tai se pitäisi hyväksyä ensinnäkin, ja sellaiset henkilöt, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin, pitäisi ottaa täysimääräisesti mukaan uusiin instituutioihin. Ja se henkilöt taas, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, eivät voi toimia poliisi, poliisitehtävissä, kuten eivät myöskin terroritekoihin syyllistyneet. Taloudelliset toimenpiteet ovat keskeisiä myös. Olemme keskustelleet tästä aiheesta viime viikkoina. Yhtäältä meidän täytyy säästää ja toisaalta meidän on saatava mahdollisimman paljon investointeja aikaiseksi. Ja jotta voisimme kehittyä, tämä on välttämätöntä. Ilman kehitystä emme pääse eteenpäin. Emme saa aikaiseksi kaikkea vain säästämällä. Voimme säästää vain sellaisissa kuluissa, jotka liittyvät välttämättömään hallintoon, mutta sitten taas palkkojen tai ö, eläkkeiden alentaminen on mahdotonta, koska keskipalkka on Serbiassa noin 365 euroa. Ja eläkkeet kattavat vain noin puolet elinkustannuksista, joten emme pysty millään eläkkeitä tai taikka palkkoja alentamaan entisestään. Mutta olemme tietoisia siitä, että kaikki näitä, kaikkia näitä toimenpiteitä täytyy ajaa yhteiskunnallisen ja sosiaalisen kasvun suuntaan. itse asiassa kasvun pitäisi olla 5 prosenttia meidän toimikaudemme lopulla, jotta voitaisiin osoittaa, että maassamme on tapahtumassa aivan näkyvää, selkeää taloudellista elpymistä. Se, mitä Brysselissä on saatu aikaiseksi, niin on saanut myöskin meidän parlamentissamme enemmistön tuen sopimusta itsessään ei ole sellaisenaan tuettu, vaan pikemminkin Serbian suuntautumista eteenpäin suuntautuvalle tielle on tuettu. Nationalistiset, kansallismieliset ryhmittyvät, ryhmittymät eivät tule olemaan vakavana esteenä etenemisellemme, koska tekomme ovat olleet Serbian kansalaisille hyväksi. Ja tämä on ironista, nimittäin ainoa parlamentti, joka vastustaa, ainoa, ainoa puolue, joka vastustaa parlamentissa toimintaamme, on Voisla Kostunitsan puolue, joka voitti Milosevicin vaaleissa. Mutta jokaisen poliittisen puolueen oikeuksiin kuuluu laatia oma poliittinen ohjelmansa. Eli teillä on parlamentaariset ryhmänne täällä, teillä on puolueenne, täällä ja me pyydämme, että te ottaisitte niihin mukaan myöskin meidän parlamenttimme tähän työhön. Me emme ole riittävästi yhteydessä yli puolueryhmiin, jotta voisimme jakaa arvomme. Omalla puolueellani on ongelmia esimerkiksi integroitumisessa sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmän kanssa. Ja ongelmia liittyy maa, myöskin maan sisäiseen politiikkaan, koska meillä on toinenkin poliittinen ryhmittymä, joka ei ole tällä hetkellä vallassa, on aiheutunut ongelmia. Tämä ei ole mielestäni hyvä asia herra Vocicin sosialistinen edistyspuolue ja muut valtapuolueet tai muiden valtapuolueiden pitäisi järjestäytyä poliittisesti myöskin EUn tasolla ja Euroopan parlamentin tasolla. Mitä tulee Vojvodinan itsemääräämisoikeuteen, niin meillä ei ole minkäänlaista aikomusta sitä rajoittaa. Ainoa kysymys joka on pidettävä mielessä, on se, että Vojvodinaa ei voida pitää valtio, valtiona valtiossa. Kaikki ovat sitä mieltä, että Serbian Serbia, Serbian enemmistöinen yhteisö ei voi olla ikään kuin Serbian oma pieni sisäinen tasavalta tuolla alueella. Vojvodinan autonomia on Serbian sisällä tapahtuvaa autonomiaa ja sen mukaisesti sitten pyrimme muotouttamaan politiikkamme, voivotinan politiikkamme sellaiseksi, että se on täysin perustuslain mukaista. Serbian on määritettävä selkeät säännöt koskien Kosovon osallistumista alueellisiin päätöksentekofoorumeihin. Siitä ei ole mitään kysymystä. Kysymys kuuluu vain, kuinka tämä tulisi tapahtua. Me olemme sopineet jo siitä, kuinka sen tulisi tapahtua, mutta nyt meidän täytyisi löytää sopiva tapa, joka mahdollistaisi tällaisen osallistumisen. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa uskoisin, että tällaisten tapahtumien järjestäminen täytyisi tapahtua hyvin vakavalla mielellä ja varovaisesti. Ja näihin ongelmiin pitäisi varustautua eri tavalla kuin aikaisemmin on tehty, kun tällaisia kokouksia tai kokoontumisia on järjestetty. Ja tähän liittyy poliittisia, poliittista päätöksentekoa. Servialla ei ole minkäänlaista intressiä sen suhteen, että jos nyt vaikka Tacic puhuu, oli puhunut kymmenen kertaa Ashtonin läsnä ollessa, niin ei olisi loogista meidän keskustella Pristinan edustajan, edustajien kanssa joillakin muilla foorumeilla, joillakin muilla tasoilla. Eli täytyy miettiä, että mitkä foorumit otetaan tähän keskusteluun käyttöön. Tämän aiheen niin, me olemme hyvin kiinnostuneita alueellisesta vakaudesta. Haluamme läheiset suhteet kaikkien toimijoiden kanssa alueella. Itse asiassa ihan pian menen käymään Romaniassa ja toivottavasti siellä olevat ongelmat voidaan ottaa käsittelynä avoimella tavalla. Esimerkiksi Itä-Serbian tilanne on keskeinen. Romania ja Serbia ovat hyviä ystäviä, ja viime kerralla, kun jopa Saksa näytti meille vihreää valoa, otti tämän kysymyksen esiin, kun meille annettiin ehdokas maan status. Eli meidän täytyy ottaa nämä tämänkaltaiset ongelmat käsittelyyn ja ratkaista ne. No, Makedoniasta toteaisin, että hallitusten välinen sopimus, äh, anteeksi, kokoontuminen on luvassa. Meillä on hyvin läheiset suhteet keskenämme ja toivottavasti pääsemme samaan tahtiin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka jo neuvottelevat EUn jäsenyydestä. Toivottavasti pääsemme jopa heidän edelleen. Emme tahdo heille tietenkään mitään pahaa, mutta haluamme itsellemme hyvää. Turkkiin liittyen toteaisin, että meillä ei ole minkäänlaisia ennakko-oletuksia tai eh, ennakkoluuloja Turkin suhteen. Turkki on merkittävä, suuri maa, alueella. Ja meillä on voimassa olevat suhteet Turkin kanssa, mutta me emme ole sen puolesta, että alueesta tai että alue jätettäisiin muiden vaikutteiden ö, alaisuuteen. Turkin ja Venäjän välistä suhteista toteaisin, että jos, ei ole, jos meidän alueellamme ei ole läsnä, niin sitten siellä on joku muu. Serbialla on pitkät ystävyyssuhteet Venäjän kanssa, mutta on myös Serbian etujen mukaista, että sillä on kumppaneita lännessäkin. Siitä ei ole epäilystäkään. Me etsimme kumppanuuksia ja siitä syystä meillä on Ranskan ja Italian kanssa solmitut kumppanuussopimukset, kuten myös Kiinan ja Venäjän kanssa. Teillä ei pitäisi olla minkäänlaisia dilemmoita tämän asian suhteen. Serbia haluaa luoda ystävällismieliset, taloudelliset, poliittiset ja kaiken muunlaiset suhteetkin ulkovaltojen kanssa ilman, että siitä koituu minkäänlaista sotilaallista tai muuta yhtä uhkaa alueella päinvastoin. Monet muutkin Euroopan valtiot ovat läheisissä suhteissa Venäjän kanssa, jopa läheisemmissä kuin Serbia. Ja vielä lopuksi, koska mainitsitte Turkin, niin kerronpa teille että tämä termi balkanilaiset tai Balkan, toiset, toiset puhuvat toiseen tyyliin, mutta minä sanon, että se on erään Bulgarian vuoren nimi. Ja ne ovat kaksi turkin sanaa, balk ja kan. Yksi tarkoittaa verta ja toinen tarkoittaa hunajaa. Ja minun mielestäni meidän pitäisi juoda nyt mieluummin lasillinen hunajaa kuin lasillinen verta, jota on juotu Balkanilla jo ihan tarpeeksi. Kun Balkanin alue perustettiin tai se, se otettiin käyttöön, niin siellä oli paljon ristiriitoja. Siitä olen varmaan samaa mieltä. Meiltähän ei odotettu mitään hyvää. Mitä me ikinä teimmekin, niin se näytti isolta plussalta. No nyt sitten tilanne on hyvin epäsuotuisa meille, koska odotukset ovat niin suuret ja meidän odotetaan tarjoavan enemmän kuin Jumala itse tarjoaa, niin odotukset ovat valtavan suuret sekä Euroopan parlamentin taholta että myöskin omien kansalaistemme taholta. Ja nyt tilanteemme on todellakin vaikea, koska me joudumme, tai meidän pitää onnistua noudattamaan uutta politiikkaa, joka on uuden aikakauden vaatimusten mukainen. Ja tämän täytyy olla omien kansalaisten metujen mukaista ennen kaikkea. Ja senpä takia pyydän teidän ystävällistä hyväksyntäänne neuvottelujen aloittamiseksi. Tämä rohkaisisi ja innoittaisi Serbiaa tulevissa ponnistuksissa ja koko Balkanin alueella. Kiitän teitä kaikkia sydämeni pohjasta ja toivotan teidät tervetulleeksi Serbiaan. Ja toivottavasti ette unohda vierailuanne meille toivomme, että onnistumme vieraanvaraisuudellamme vakuuttamaan teidät siitä, että ette sitä unohda. Kiitoksia pääministeri tästä erinomaisesta esityksestä. Kiitos tästä kutsusta, jonka me kaikki hyväksymme pikapuoliin. Kiitoksia. Thank you. We are going to meet,